Welcome to everybody. We can start for your... Hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan työskentely. Meillä on tässä erittäin paljon asioita esityslistalla tänä aamuna. Neljä äänestystä. Ja täytyy aloittaa, vaikka tiedetään, että kaikki eivät ole paikalla. Tuolla liikenne jumittaa kaupungilla olleen hälytyksen vuoksi. Aloitetaan Sabine Verheyenin äh, mietinnöllä, joka koskee äh, sisämarkkinoiden sisältöpalveluiden siirrettävyyttä. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 McClarkinilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää siis puolesta, 121 uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, ehkä hylätty, hylätty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Siis puolesta hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi seuraavalla sivulla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 136. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Satakolmekymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 sivun alaisessa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10. Ei, anteeksi, anteeksi, sanoo puheenjohtaja 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Anteeksi. Hyväksytty siis korjaa puheenjohtaja. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 52. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 53. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 71. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 75. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18. esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan puolesta siis vastaan tyhjää tarkistetaan. Allora, Uh, I have the vote. It's not open. Doesn't work. Ok. Close the vote. Allora, eh, rejected. Hylätty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja loppuäänestys kokonaisuudesta. Äänestys on alkanut. Everybody's voted. Close. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puoltoääntä, kolme vastaääntä, kaksi tyhjää. Onnittelut perheenille tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille varjoesittelijöille myös tehdystä työstä. So, we go on. Seuraavaksi siirrymme lausuntoluonnokseen, jonka on laatinut Stefana Maulu. Voimme aloittaa äänestyksen. Ensimmäinen artikla, tarkistus kahdeksan. Esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 anteeksi, puheenjohtaja pitää anteeksi, 40 seuraavaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 10 esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan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 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 14 vastaan, joten hyväksytty. Seuraavaksi kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi loppu äänestys tästä lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 7 vastaan ja kolme tyhjää. Lausunto on näin hyväksytty. Onnettelut kollega Maululle. Ja kiitos myös esittelijöille. Ja sitten seuraava lausuntoluonnos koskee vuoden 2017 talousarviotrilogin neuvotteluvaltuuksia. Valmistelija on Andrei Strojovjeski. Aloitamme äänestyksen. Hetkonen vaan. Kompromissi yksi. Esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta, anteeksi, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. kone äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 18 puolesta, 12 vastaan. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kommentti ilman mikrofonia. Niin me myös hyväksyimme tuon toisen osan sitten 29 ja niin edelleen. Niin mistä nyt äänestetäänkään? 33. 33. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 kahdessa, kahdessa osassa teen pyynnöstä ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten siirrymme loppuäänestykseen lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut valmistelijalle, kollega Strojevskille. Häneltä onkin vielä toinenkin lausuntoluonnos tulossa, jossa on kyse EUn strategisesta tiedonannosta kolmasien osapuolten levittämän EUn vastaisen propagandan torjumiseksi. Voimme aloittaa ensimmäisestä äänestyksestä kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 kahdessa kohdassa kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tai voimme tarkistaa, jos haluatte. 38 ensimmäinen osa. Koneäänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 21 hy- puolesta, joten hyväksytty. Haluaisitteko toisenkin osan tarkistaa? Otetaan toinenkin osa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty, tai toinen osa on hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 kohta kohdalta EPPn ja Alden pyynnöstä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Ehkä hylätty, mutta tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Täysin hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 EPPn pyytämänä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 14 vastaan, joten hyväksytty. Seuraavaksi johdanto-osan kappaleet A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koko lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta kolme vastaan. Kaksi tyhjää. Lausuntoluonnos on siten hyväksytty. Onnittelut kollega Strojevskelle. Näin olemme saaneet äänestyksen käytyä läpi. Ja seuraavaksi pidämme viiden minuutin tauon ja sitten jatkamme kokousta. noches. Gabriela, mi, mi, mi,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

Bene. Welcome to our uh, representative of the Commission, the high-level uh, eh, representative as uh, niin, tervetuloa tänne komission edustajille. Claire Burry on varapääjohtaja DG Connectissa ja Lorena Bua Alonso. Hän on myös DG Connectista. Kiitos, että pääsitte paikalle. Odotamme innolla tätä keskustelua, ensimmäistä keskustelua tästä aiheesta teidän kanssanne. Jatkan nyt italiaksi, jos sallitte. Eli tänä aamulla käymme ensimmäisen keskustelun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, joita kulttuurivaliokunta käsittelee ja meillä on täydet toimivaltuudet tässä asiassa. Olemme nyt hyvin tärkeässä vaiheessa tässä asiassa. Tämä on tärkeä vaihe medialle, televisioalalle, Olemme nähneet valtavia muutoksia TV- ja online sisältöjen sisällöissä. Tilattavan sisällön tilattava sisältö on lisääntynyt ja ö, mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt. Vaikka perinteinen TV-lähettäminen on unionissa edelleen vahvalla valvassa asemassa. Olemme nähneet uusia tekijöitä ja uusia liiketoimintamalleja, jotka tulevat äh, verkossa esille. Ja toimintamahdollisuudet eivät välttämättä aina ole tasa-arvoiset. Perinteiset kanavat ovat kyllä laajentaneet toimintaansa verkkoon, mutta olemme nähneet myös uusia tekijöitä, kuten esimerkiksi videon jako foorumeita, jotka tarjoavat audiovisuaalista sisältöä. Ja nämä kaikki kilpailevat samasta yleisöstä. Tämän valtavan nopean muutoksen takia meidän on muutettava näitä sääntöjä, jotta voimme taata, että kaikki toimijat voivat toimia tasa-arvoisesti tai tasavertaisesti. Komissio esitti tämän esityksen 25. toukokuuta osana digitaalisten sisämarkkinoiden pakettia ja strategia tämä on siis strategia siinä, ei puhuta siis vain markkinoista, vaan siinä puhutaan myös sisällön, tuot, sisällön tuottajista ja kuluttajista. Tämä ehdotus yrittää modernisoida näitä sääntöjä ja sopeuttaa niitä tähän uuteen tilanteeseen. Tämä on nyt erittäin tärkeä hetki meille. Meidän on laajennettava suojelua verkossa ja suojeltava alaikäisiä, ennaltaehkäistävä vihapuhetta ja väkivaltaan yllyttämistä verkossa. Tämä on myös askel eteenpäin kun katsomme, minkälaisia verkkoalustoja kuuluisi tähän tämän direktiivin soveltamisalaan ja mitkä kuuluisivat verkkokauppasääntöjen alaisuuteen. Meidän on taattava se, että suojelemme ja kannustamme sisällön tuottamista ja suojelemme myös ja edistämme eurooppalaisten toimijoiden tuottamaa sisältöä. Meidän on otettava myös huomioon kaupalliset suhteet. Useat artiklat tarkastelevat uusia jakelumalleja ja unenlaista parempaa joustavuutta. Esittelijämme ja varjoesittelijämme tietysti syventävät nyt asiaan. Yksi tärkeä aihe on myös saavutettavuus, ja tästä kollegat puhuvatkin varmasti. Ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin vain sanoa, että tällä viikolla lehdistössä on otettu, tai ennen kaikkea yhdessä lehdessä on otettu hyvin arkaluonteisia kysymyksiä esille. Tästä aiheesta meidän pitäisi puhua aivan avoimesti. Me viittasimme tähän jo eilen, kun se on mahdollisista eturistiriidoista yhteisesittelijöiden kohdalla. Kävimme tässä, tästä eilen syvemmän kesky, syvällisemmän keskustelun koordinaattoreiden kokouksessa – Olemme valmistelemassa lausuntoa sähköpostitse ja Rouva Fehajen on myös kommentoinut tätä hyvin yksityiskohtaisesti. Suuri enemmistö edustettuina olleista ryhmistä uskoi, että totta kai voimme keskustella kaikesta. Voimme keskustella ihmisten legitiimeistä erilaisista poliittisista kannoista, Suurin enemmistö oli sitä mieltä, että tälle ei ollut oikeudellista perustaa. Nämä väitteet eivät heijastele todellisuutta. Meidän on sel- saatava selvittää asiaan ja meidän on pystyttävä osoittamaan, että tällaista eturistiriitaa ei ole olemassa. On oikein siis keskustella asiasta. Meidän on taattava, että kaikki, jotka käsittelevät tätä aihetta, toimittavat mahdollisimman rehellisesti. Meidän on pystyttävä vastaamaan tällaisiin kysymyksiin. Tällaista tapahtuu kaikissa parlamentissa, mukaan lukien Euroopan parlamentissa, ja paras tapa tällaiseen vastaamis- vastaamiseksi on mahdollisimman suuri avoimuus. Yhteisesittelijät ja varjoesittelijät ovat nyt sopineet tietystä lähestymistavasta Nimittäin haluamme osallistaa kaikki varjoesittelijät. Kaik- heidän on oltava mukana kaikissa tapaamissa sidosryhmien kanssa. Kokouksia on käsittääkseni suunniteltu kolme. Tehdään siis yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja 26. päivä meillä on kuuleminen asiantuntijoiden kanssa kulttuurivaliokunnassa. Koko prosessi on siis äh, todella avoin ja yhteis työhön perustuva. Näin voimme varmistaa, että vastaamme oikealla tavalla tällaiseen ulkopuolelta tulevaan painostukseen. Nyt voimme varmasti aloittaa keskustelun. Annan ensiksi puheenvuoron yhteisesittelijöille, eli Rova Fahajille ja Rova Kämär Evertille. He kummatkin voivat alustaa viisi minuuttia ja sen jälkeen komission edustaja saa puheenvuoron ja sitten kaikki varjosettelijät. Olkaa hyvä. Niin. No itse asiassa komissio voikin ensiksi käyttää puheenvuoron. Uh, eli Gregory. Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia puheenjohtajalle siitä, että voimme tulla tänne esittelemään aihetta. On suuri ilo puhua valiokunnassa tänään ja jatkaa keskustelua, joka käynnistettiin pari kuukautta sitten komission kanssa, kun valmistauduttiin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin keskusteluun. Tekin painotitte alustussanoissanne sitä, että digitaaliset sisämarkkinat, äh, digitaalistrategia, tässä ei ole kysymys yksinomaan teknologiasta, vaan siitä tavasta, jolla kansalaisten äh, elämään tulee muutoksia, miten he kuluttavat mediaa ja sen sisältöä, ja tämä muuttuu todella nopealla vauhdilla tämän päivän yhteiskunnassa. Tämä on progressiivinen muutos, mutta me näemme, että tässä on tapahtunut kiihtymistä tästä perinteisestä lähetystoiminnasta online-maailmaan. Varapuheenjohtaja Ansip sanoi parlamentille pari kuukautta sitten, että tässä ei ole kysymys vallankumouksesta, vaan evoluutiosta me yritämme, pyrimme muuttamaan tämänhetkisiä puitteita, jotta ne sopivat paremmin siihen tosiaaliseen elämään, jossa kansalaiset elävät ja kuluttavat eh, mediasisältöjä. Eli tässä mielessä meidän täytyy todellakin pitää kiinni siitä, mikä on hyvää, mutta sitten muuttaa niitä kohtia, jotka eh, täytyy uudistaa. Ja tässä suhteessa komissio on ottanut eh, rohkeita askeleita, rohkeita siinä mielessä, että me olemme valmiita hankkiutumaan eroon tietyistä vanhentuneista asetuksista mutta rohkeita siinä mielessä, että me teemme huomattavia muutoksia direktiivin, jotta otettaisiin huomioon uudet toimijat ja ne tavat, joilla he tarjoavat palveluja kuluttajille. Eli ensimmäiseksi haluaisin alviivata perusasioita ja sitten puhun kolmesta direktiivin pääasiallisista innovaatiosta. Ensimmäinen tärkeä huomio on se, että me pidämme kiinni alkuperämaaperiaatteesta. Tämä on toiminut ja se on mahdollistanut sen, että lähetystoiminnan harjoittajat voivat välittää ohjelmia muissa maissa. Tämä on ollut menestyksekästä. Jos katsomme numerotietoja, niin sisältöä on maasta toiseen tarjolla laajalti ja tämä on hyvä asia niille, jotka välittävät kulttuurista ja sisältöä, sisällöstä ja tämä on hyvä myöskin kansalaisten kannalta. Olisimme kuitenkin halunneet yksinkertaistaa tämän periaatteen käyttämistä, koska olemme huomanneet, että joskus käytännössä on vaikeaa tehdä päätös siitä, missä lähetystoiminnan harjoittaja, mihin jäsenvaltioon hän on sijoittautunut. Eli me halusimme helpottaa tätä äh, valvontaviranomaisten kannalta. Me huomasimme myöskin, että tietyissä olosuhteissa kuvioon saattavat tulla mukaan kansalliset erityisluonteen piirteet. Ne ovat rajallisia, mutta ne täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Eli sen sijaan, että asettaisimme alkuperämaaperiaatteen kyseenalaiseksi, tällaistakin ehdotettiin, niin kuitenkin enemmistö oli sitä mieltä, että tämä on hyvä periaate, se on toiminut hyvin. Eli me ehdotamme, että me täsmennämme ja yksinkertaistamme sitä ja teemme selväksi sen, milloin poikkeuksia voidaan soveltaa. Ja tässä me tulemme ottamaan huomioon sen, mitä mitä viime aikoina on tullut haasteina esille liittyen kansanterveyteen ja kansallisiin uhkiin. Eli periaatteesta pidetään kiinni. Sitten mitä innovaatioihin tulee, puheenjohtaja puhui tasapainoisesta puitteistosta. Miten meidän tulee sitten mukautua siihen, mitä markkinoilla tapahtuu? Ensinnäkin me ehdotamme, että lisäämme joustavuutta televisiolähetystoiminnan harjoittajille, mitä tulee mainonnan sääntöihin. Ajat ovat muuttuneet ja katsojat siirtyvät mediasta toiseen hyvin helposti. Ja me tiedämme, että internetsisällössä ei usein ole mainosta, eli katsojat haluavat katsoa ohjelmia ilman mainoksia, mutta samaan aikaan koko media kilpailee mainostuloista verisesti. Ja tietenkin tämän avulla sitten he luovat sisältöjä. Ja tästä syystä me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi muuttaa 20 prosentin, siis 12 minuuttia tunnissa sääntöjä, ja meidän tulisi lisätä joustavuutta. Eli päivittäisesti sovellettaisiin 20 prosenttia kello seitsemän aamulla ja ilta 11 välillä. Ja tällä tapaa lähetystoiminnan harjoittajat voivat helpommin valita, milloin he haluavat, mihin haluavat sijoittaa mainonnan ja mistä he haluavat eniten tienata rahaa loppujen lopuksi tällä tulee olemaan kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta positiivisia tuloksia, koska saadaan lisätuloja, joita voidaan sitten käyttää sisältöön. Toinen innovaatio liittyy siihen, että tilattavien mediapalvelujen sääntöjä vahvistetaan. Puheenjohtajakin mainitsi sen, että näiden määrä on kasvanut ja nyt on korkea aika varmistaa se, että esimerkiksi alaikäisten suojeluun liittyvät säännöt ovat ajantasalla eurooppalaiset teokset, niiden määrää täytyy lisätä. Me ehdotamme, että esimerkiksi tilauspalvelujen luetteloissa on tietty minimimäärä eurooppalaisia teoksia ja niitä sitten edistetään. Me ehdotamme myöskin, että jäsenvaltioiden tulisi pystyä veloittamaan tilauspalveluista, myöskin niistä, jotka ovat etabloituneet johonkin toiseen jäsenmaahan. Ja tässä todellakin painotan sitä, että tämä ei ole vallankumous, vaan evoluutio. Joissakin jäsenvaltioissa säännöt ovat jo enemmän kuin tuo 20 prosenttia, mutta me olemme sitä mieltä, että tässä etuna on se, että me saamme johdonmukaista jatkuvaa sisältöä, mitä eurooppalaiseen sisältöön tulee. Ja sitten viimeinen innovaatio, jonka haluaisin mainita, ja se on ehkä yksi suurimmista, se liittyy videoiden jakamisalustoihin. Tämä tulee kuulumaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin piiriin ainakin osittain. Puheenjohtajakin puhui äh, sähköisen kaupan direktiivistä ja yhteyksistä siihen, ja me haluaisimme täydentää tätä direktiiviä. Siis emme halua kumota sen direktiivin sääntöjä, koska meidän mielestämme ne ovat innovaation kannalta tärkeitä, mutta meidän tulisi tehdä selväksi se, että näiden alustojen tulisi kehittää keinoja tai sitten sääntelyn kautta tulisi pystyä suojelemaan alaikäisiä ja kaikkia katsojia, mitä tulee esimerkiksi vihapuheisiin tai vihan yllyttämiseen. Me ehdotamme, että hiukan muutettaisiin määritelmiä, jotta ne ovat linjassa muiden toimenpiteiden kanssa ja jotta ne ovat ajan tasalla. Eli meidän mielestämme, komission mielestä tämä on tasapainoinen ehdotus. Tämän vuoden tammikuussa te pyysitte eh, meitä toimimaan nopeasti. Me vastasimme tähän haasteeseen. Oli aivan oikein, että muistutitte meitä siitä, kuinka kiireellinen tämä asia on, koska direktiiviä täytyy, todellakin täytyy uudistaa. Ja mitä pikemmin puitteet ovat olemassa, sen parempi, mutta tietenkin asiasta täytyy käydä asianmukaista keskustelua. Puheenjohtajakin painotti tätä, mutta meidän mielestämme valmistelutyötä on tehty paljon sekä täällä että eri eh, sidosryhmien kanssa ja tämän Tämä tulisi tarkoittaa sitä, että me saamme ehdotuksen mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, koska kuten alussa sanoin, tässä ei ole kysymys ainoastaan teknologiasta sisämarkkinoilla, vaan siitä, millä, mitä merkitystä tällä on kansalaisille. Ja meidän täytyy pystyä osoittamaan, että me pystymme reagoimaan, reagoimaan nopeasti ja että voimme tuottaa tasapainoisen vastauksen Komission taholta me innolla haluamme jatkaa hyvin hedelmällistä yhteistyötä parlamentin kulttuurivaliokunnan kanssa ja toivomme, että mahdollisimman pian tämä ehdotus hyväksytään. Kiitos. Grazie, Siri, effettivamente è stato fatto Kiitos. Olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä komission kanssa viime viikkoina. Kiitos komissiolle siitä, mutta totta kai meidän on tehtävä parhaamme sen varmistamiseksi, että edistymme hyvin ja meidän on otettava parlamenttina aikaa tarkastella ehdotusta mahdollisimman syvällisesti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle Bua Alonsolle, joka tarkastelee ennen kaikkea RIFIT-ohjelmaa ja vaikutusten arviointia. Tämä tehtiin ennen ehdotuksen esittämistä. Kiitoksia. Yritän tavallaan vastata siihen, mitä Claire Lewis kertoo siitä, mitkä ovat olleet Riffitin tulokset ja vaikutusanalyysin tulokset. Ja muistutan siitä, mikä tämän työn tavoite on ollut. Riffitin kohdalla tavoitteena on ollut katsoa direktiiviä ja tarkistaa, onko tuo lainsäädännön kappale edelleenkin tavoitteidensa mukainen. Ja lisäksi katsotaan, ovatko tavoitteet valideja ja vastataanko niihin kunnolla. Kuten Claire totesi, joillakin toimialoilla tarvittiin sääntelyn purkua ja toisella taas sääntelyn lisäämistä, kuten hän selvitti. Me löysimme siis molempia tapauksia, kuten hän selitti. Alkuperämaa kysymyksessä Refitin tulokset selvitettiin juuri ja ne olivat, että Alkuperämaaperiaate on hyvä asia, kuten Claire sanoi. Rajojen ylittävä liikenne lisääntyy voimakkaasti 38 prosenttia käytössä olevista kanavista Euroopassa toimivat rajoylittävissä ja tilausvideoissa 32 prosenttia materiaalista tulee muista maista. Eli tämä on todellinen menestystarina. Samalla Refitissä huomattiin, että tämä periaatteen toiminta joskus on ollut monimutkaista. Siitä syystä, että säännökset ovat monimutkaisia, erityisesti kun tarkastellaan poikkeusmekanismeja. Ne eivät muuten ole samoja lineaarisissa palveluissa kuin tilauspalveluissa, eli jotain ongelmia löydettiin. Ja tästä syystä, kuten selvitimme, ehdotimme sääntöjen muutosta ja tarkastelimme uusien sääntöjen vaikutusta ja vaikutusanalyysin pohjalta totesimme, että oikeusvarmuus palveluntarjoajille lisääntyy, säännöt ovat selvempiä, toimintaympäristö on tasaveroisempi sekä tilauspalveluissa että lineaarisissa palveluissa. Ja näin ollen, koska otamme huomioon, kuten Claire totesi, jäsenvaltioiden erityispiirteet tietyissä olosuhteissa, ja tietysti nämä merkitsevät säästöjä sekä säätelijöille että yrityksille. Kun sitten puhutaan mainonnasta, mitkä ovat olleet Refitin tulokset? Claire selvitti juuri tämän. Uh, have have changed, so I will not uh, repeat it. Eli en nyt tässä rupea sitä sen kummemmin toistelemaan. Mahdollisuudet saada tuloksia on korkeampi ja kun tarkastellaan muita mainosmuotoja, tuotesijoitteluja, tai muuta, niin tämän kaltaista mainontaa ei käytetä niin paljon Euroopassa siitä syystä, että säännöt eivät ole yksinkertaisia. Ja siksi ehdotus muutokseen. No mikä sitten on joustavuuden lisäämisen vaikutus kuluttajille? Tietysti se luo tasaveroisen toimintaympäristön. Meidän näkökulmastamme katsottuna on hiukan ylisääntelyä tilauspalveluissa, mikä lisää kilpailukykyä, investoidaan enemmän sisältöihin, onko se huonoa kuluttajille? No meidän lopputuloksemme ovat se, että tietysti on olemassa pieni riski sille, että mainontaa tulee liikaa huippuaikoina, mutta kysynnän elastisuus on kuitenkin vaihdellut niin paljon, että palveluntarjoajat pitäytyvät usein liiasta mainostamisesta. Eli tämän ei tulisi olla haitallista kuluttajalle joka tapauksessa, jos jossain tietyssä jäsenvaltiossa ollaan sitä mieltä, että markkinat eivät ole kehittyneet, kuten olemme selittäneet, voimme ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä. Vähemmistöjen suoja. Refitissä huomattiin, että sääntelimme televisiota, mutta lapset katsovat usein tilauspalveluita tai verkossa olevia palveluita, eli säännöt eivät soveltuneet todellisuuteen. Jopa siinä määrin, että vaikka on menty tiukempiin säännöksiin tällä alalla ja siksi, kuten Claire sanoi, ehdotimme samankaltaisia säännöksiä. Mikä on näiden uusien säännösten vaikutus? No tietysti alaikäisten suojelu, harmonisoinnin lisääntyminen, nyt useammat jäsenvaltiot siirtyvät tiukempaan toimintaan ja jäsenvaltioiden täytyy näin tehdä. Merkitseekö se korkeampia kustannuksia tuottajille? Periaatteessa kyllä, mutta koska sääntöjä on jo olemassa, niin tässä ei suinkaan lähdetä mistään tyhjästä liikkeelle ja useimmilla jäsenvaltioilla nämä säännöt jo ovat. Eurooppalaisen työn edistäminen. Wifitin tulokset tässä suhteessa olivat sellaiset, että paljon pirstaloitumista on ollut olemassa. Olemassa olevat säännökset eurooppalaisen mm, teosten edistämiseksi tilauspalveluissa eivät millään tavalla ota esille minkäännäköistä harmonisointia. Säännöt ovat nimittäin niin epämääräiset, että jäsenvaltioilla on toisiinsa verrattuna aivan erilaiset lähestymistavat. Tasa-arvoista toimintaympäristöä ei siis ole kyetty luomaan, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, mutta eikä myöskään eri toimijoiden välillä. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että jotain piti tehdä. Tällä on ollut vaikutuksensa myös investointien tasoon, koska jos sitä verrataan eurooppalaisissa teoksissa ja verrataan sitä tilauspalveluihin tai yleisradiopalveluihin 20 prosentin tasoon verrattuna 1 prosentin tasoon on silloin kyseessä. Siitä syystä olemme ehdottaneet sääntömuutosta, kuten jo selvitimme, ja mikä on uusien sääntöjen vaikutus? Meidän sääntöarviomme puitteissa tästä on hyötyä kulttuurille ehdottomasti. Kansalaisilla on parempi saatavuus suhteessa olemassa oleviin teoksiin. Ja nyt tällä hetkellä yleisradiopalveluiden ja tilauspalveluiden välinen ero on suuri. Se vaikuttaa myös siihen, merkitseekö se lisäkustannuksia tilauspalveluihin tai muille tuottajille ehdottomasti, mutta ei niin paljon, koska analyysimme pohjalta on nähtävissä, että tilausvideopalvelut tapahtuvat kustannusten jakoperiaatteen pohjalta. Ja samanaikaisesti se, mitä me ehdotamme, on se, että otetaan huomioon myös yritysten suuruus. Eli ehdotamme pakollista poikkeusta, joka koskee pienyrityksiä. Eli otetaan huomioon nämä mahdolliset lisäkustannukset. Tämä siis koski eurooppalaisten teosten levittämistä. Kun puhutaan eri alustoista, Refitin tulokset olivat selkeästi sellaiset, että kun tavoitteena on suojella alaikäisiä kansalaisia vihapuhelta ja tuo tavoite on aivan validi, siihen ei kuitenkaan päästy, koska todellisessa maailmassa ei ollut mitään säännöksiä. Kun katsotaan varsinkin alaikäisten katselutaipumuksia, näette, että he katsovat televisiota vain puolet siitä, mitä aikuiset, ja useimmissa maissa myös he katsovat enemmän verkossa olevia palveluita kuin television tuottamia. Ja hyvin usein tutkimuksemme osoittivat, että alla ikäiset ymmärtävät, että videojakamisalustat ovat niitä, joilla jaetaan myös väkivaltaa ja pornoa. Ja kuten Claire selitti, olemme ehdottaneet siis sitä, että laajennetaan säännöt koskemaan näitä kahta tunnistettua ongelmaa. Suurempi alaikäisten suoja, kansalaistenkin suoja vihapuhelta – Tämä olisi myös hyväksi sisämarkkinoille, koska olemme edelleen aikataulussamme. Me tässä nyt pyrimme ennakoimaan pirstaloitumista. Jäsenvaltiot voivat siirtyä aika moneenkin eri suuntaan alueella, jossa alustat kattavat kaiken tai miten koko Euroopan unionin. Eli tällä olisi selkeä vaikutus sisämarkkinoihin ja sillä olisi vaikutus myös tasaveroiseen toimintaympäristöön, koska näitä alustoja ei säädeltäisi kun taas muita toimijoita säädeltäisiin. Kustannuksia kyllä syntyy julkisille alustoille. Samanaikaisesti kuitenkin olemme tietoisia siitä, että paljon on jo tehtykin. Itsesäätelyä on paljon, eli ei tässäkään lähdetä tyhjästä liikkeelle. Refitin tulokset olivat siis ne, että me tarvitsemme muutosta ja vaikutusanalyysin tulokset, että ne muutokset, joita ehdotamme, ovat tasapainoisia. Siinä oikeastaan kaikki. Kiitoksia. Per questa, eh, per questa analisi anche sintetica. Kiitos. Kiitos tästä ytimekkäästä, mutta selkeästä analyysistä. Puhuitte sääntelystä, riippumattomuudesta ja sääntelijöiden tärkeämmästä roolista siellä. Kysymys tietysti kuuluu, miten tehokkaita sääntelijät voivat olla sääntöjen, sääntöjä valvoessaan tai sääntöjen noudattamista valvoessaan. Eli meidän pitää tutkia sitä, että kaikki tämä tapahtuu yhdenmukaisesti. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun antamalla puheenvuoron esittelijöille. Ensiksi Fähajen olkaa hyvä. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota siitä, että olette esitelleet tämän ehdotuksen ja näin olette aloittaneet keskustelun myös tässä valiokunnassa. Olen tyytyväinen komission lähestymistapaan. Komissio on puhunut evoluutiosta eikä vallankumouksesta. Toisaalta tulee tässä uusia jakelukanavia ja uusia teknologioita mutta toisaalta kuitenkin televisiota katsotaan neljä, päiv- neljä tuntia päivässä, joten klassinen lineaarinen televisiolähetystoiminta ei ole kuolemassa. Varmasti kehitys tapahtuu tulevina vuosina, mutta pitää katsoa, että saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet sekä verkkopalveluille, tilattaville palveluille että myös klassisille lineaarisille televisiolähetyksille. Siksi olen tyytyväinen komission lähestymistapaan juuri tämä tässä kohtaa. Ja juuri mainonnan alalla ja mainonnan sääntelyn alalla pitää katsoa joustavuutta ja pitää katsoa lineaaristen ja ei-lineaaristen palveluiden eroja, sillä selkeä erottelu lineaarisen ja ei-lineaarisen lähetystoiminnan välillä nykyisessä teknologisessa ympäristössä ei ole oikeastaan enää mahdollista. Vaikka puhutaan lineaarisesta lähetyksestä, niin nykyiset modernit televisiothan voidaan pysäyttää, niillä voidaan tallentaa. Ja sitten kun olen saanut keittoni valmiiksi, niin sitten minä voin jatkaa televisiolähetystä. Eli lineaarisista lähetyksistä tulee ei-lineaarisia jossakin vaiheessa teknologisten mahdollisuuksien takia. Joten tämä erottelu oikeastaan on nyt vanhentunut. Eli sääntelyäkin pitää joustavoittaa. Siksi joustavoittaminen on mielestäni oikein hyvä askel tässä kohtaa tilattavista palveluista, niiden suhteen mielestäni on tärkeää, että katsomme ennen kaikkea alaikäisten suojelua, sillä juuri alaikäiset katselijaryhmät käyttävät näitä verkkopalveluita ja tilattavia palveluita erityisen paljon. Kun katsotaan, minkälaisia otsikoita lehdissä on tällä hetkellä tämän keskustelun yhteydessä, kun puhutaan eurooppalaisten teosten edistämisestä, niin minusta on kyllä oikein ottaa tämä askel ja ottaa mukaan myös nämä verkkoalustat, sillä niiden tärkeys on yhä suurempi, rooli on yhä suurempi. On tiettyjä verkkoalusta, joilla on myös eurooppalaista tuotantoa. Eli on nähtävissä, että jos haluaa yleisön mukaan, niin silloin pitää näyttää myös eurooppalaista sisältöä, sillä audiovisuaaliset markkinat, niitä, niitä leimaavat myös, leimaa myös tämä kulttuurinen moninaisuus Euroopassa, eli sellaiset lähetykset, jotka ovat Italiassa suosittuja, eivät välttämättä ole Ruotsissa tai Englannissa, Englannissa suosittuja tai sitten esimerkiksi siis ruotsalaiset dekkarit eivät välttämättä ole suosittuja Italiassa. Meidän on edistettävä tätä, eikä, olla, eikä pidä yrittää takaoven kautta yhdenmukaistaa kaikkea. Ja mielestäni tämä on ennen kaikkea tärkeää juuri kulttuurivaliokunnalle. Ja sitten meillä tilattavista mediapalveluista. Mielestäni sen suhteen on tärkeää, että että osallistumme, osallistut, osallistamme nämä alustat jotenkin esimerkiksi joidenkin jonkinlaisten rahastojen kautta tai säätiöiden kautta. Voidaan keskustella siitä, miten tällaiset eurooppalaiset omat tuotannot, miten niitä, ne voitaisiin tunnustaa. Tästä varmasti puhumme vielä kulttuurivaliokunnassa, miten miltä tällainen malli näyttäisi. Jäsenvaltiot tietysti voivat itse tästä päättää. Jäsenvaltiolla on paljon liikkumavaraa sen päättämiseksi, minkä, minkälaista edistämistä tehdään sitten videon jakoalustoista on mielestäni tärkeää, että ennen kaikkea katsomme alaikäisten suojelu, oliko se sitten YouTubesta tai muista verkkoalustoista, niin ne mahdollistavat, niiden pitäisi mahdollistaa tietty alaikäisten suojelu, sillä audiovisuaalisten medioiden vaikutus psykososiaalisen kehitykseen alaikäisessä on aivan, aivan sama, oli kyse sitten ver- videonjakoalustasta tai lineaarisesta palvelusta. Eli pitää katsoa tässä herkemmässä asemassa olevissa, olevia kuluttajia ja vihapuheen suhteen tällainen on aivan sama. Siksi haluaisinkin kiittää komissiota siitä, että komissio on ottanut tämän huomioon. Yksi seikka kuitenkin, ja tämä onkin minulta viimeinen kommentti, nimittäin esteettömyys ja saavutettavuus. Me olemme kulttuurivaliokunnassa tästä esteettömyyssäädöksestä puhuneetkin, että kun on erilaista sääntelyä, kun sitten on tällaista tarkkaa alakohtaista sääntelyä audiovisuaalista mediasta, niin silloin oikeastaan juuri tässä audiovisuaalista, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä pitäisi olla oma osa, joka käsittelee esteettömyystä, Ja tietysti voimme tämän hoitaa kaiken tämän European Accessibility Actin eli esteettömyyssääntelyn kautta, mutta jos luomme tällaisen yleisvaatimuksen esteettömyydestä kaikille, kaikille audiovisuaaliselle sisällölle, niin silloin vaarana on se, että pienet yritykset, joilla on tiettyjä markkinarakotuotteita, ähm, tällaiset pienet yritykset saattavat kärsiä liiasta sääntelystä ja työ, tuotteiden ja moninaisuuden määrä saattaa pienentyä. Eli minä kyllä kannatan tiukkoja esteettömyysvaatimuksia audiovisuaalisille mediapalveluille, jotta kaikki voivat osallistua yhteiskunnassamme samanarvoisesti, tasa-arvoisesti, mutta minun mielestäni tässäkin direktiivissä pitäisi olla oma osionsa esteettömyydestä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Petra Kamevert. Kiitos. Ja kiitos myös komissiolle siitä, että komissio on selittänyt meille tekemänsä ehdotusta ja ottanut myös huomioon tämän vaikutusten arvioinnin. Tässä on monia myönteisiä näkökulmia, jotka on nähtävissä ehdotuksesta, mutta myös muutamia sellaisia kohtia, joissa minä menisin pidemmällä. Aloitan näistä myönteisistä kohdista. Alkuperämaaperiaatteen ylläpitäminen on hyvä päätös. Alkuperämaaperiaate on osoittautunut toimivaksi. Se on luonut suuremmat sisämarkkinat audiovisuaalisille mediapalveluille ja siksi tämä onkin oikea päätös. Eli on oikein pitää kiinni tästä periaatteesta. Ehkä kuitenkin pitää selventää hieman vielä poikkeussäännöksiä yksittäisille jäsenvaltioille nämä niin pitäisi tehdä selvemmäksi kuin aikaisemmin, Se olisi kyllä järkevää, mutta kaiken kaikkiaan oikein pitää kiinni tästä periaatteesta. Kun viimeksi tarkistimme audiovisuaalista mediapalveluja, audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiiviä, sitä on muistaakseni nyt seitsemän vuotta, niin tästäkin näkee, että miten nopeasti tämä ala muuttuu, joten meidän on luotava nyt sääntelyä, joka on tulevaisuutta kestävä ilman, että meidän pitäisi nyt yrittää ennustaa sitä, miten tulevaisuudessa tämä ala muuttuu, mutta meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että luemme sääntöjä, jotka kestävät myös ajan hammasta, ettei viiden tai kuuden vuoden jälkeen taas sitten sanota, että no oikeastaan olisi, pitäisi mennä taas pidemmälle. Joten ehkä meidän pitäisi miettiä pitäisikö tämä lineaaristen ja ei-lineaaristen palveluiden erottelu, joka monissa kohdissa on vielä nähtävissä, eikö tämä erottelu pitäisi poistaa vielä tarkemmin kuin mitä tähän mennessä on tehty, sillä Sabine Verheyen puhuikin tästä jo. Ihmisillä on aivan sama ja ihmiset eivät usein tiedä, kuluttavatko he lineaarisia vai ei-lineaarisia mediasisältöjä, sillä ennen kaikkea jos mobiililaitteilla kuluttaa tällaista sisältöä, ei välttämättä heti tunnista, onko kyse klassisesta televisiosta vai tilattavasta mediapalvelusta vai onko kyse tallennetusta sisällöstä. Eli kaikki nämä eh, erot häviävät yhä enemmän, joten meidän olisi mietittävä tätä, sillä tämä erottelu ei kulttuuripoliittisesti ole oikeastaan enää perusteltu. Uskon, että mainonnan joustavoittaminen on myös hyvä idea. Mehän olemme sitä aina pyytäneetkin. Klasset televisiokanavat varmasti miet oikein tarkkaan, millä tavalla ne käyttävät tätä uutta joustavuutta, sillä saattaa olla, että katsojat siirtyvät muihin palveluihin ja näin myös mainon, mainonnan ostajat katoavat, sillä mainostajathan katsovat todella tarkkaan mainonnan perille tulemista tai mainonnan vaikuttavuutta, sillä jos katsojat puuttuvat, niin varmasti mainostajatkin jossakin vaiheessa sanovat, että no, vähennetään mainontaa tietyissä palveluissa. Mm. Ja tämä sanon nyt sosiaalidemokraattina, voidaan kyllä oikeastaan tässä antaa markkinoiden, äh, markkinavoimien toimia itsenäisesti, sillä kyllä katsojat ja mainos, mainonnan ostajat siirtyvät itsestäänkin pois. Mutta yhteen, pitää, yhteen seikkaan pitää kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä mainonnan puolella erotellaan tarkasti, mitä lineaarisella ja ei-lineaarisella puolella saa tehdä. Ja tämä on tärkeää ennen kaikkea, kun ajatellaan alaikäisiä ja alaikäiselle kohdennettuja, kohdennettua tarjontaa. Tässä kohtaa pitäisi kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, tarvittaisiinko sääntöjä, jotka, on, jotka ovat voimassa nyt klassisessa televisiolähetystoiminnassa, pitäisikö ne siirtää sellaisenaan myös ei puolelle sillä me emme valtion puolelta voi tällä hetkellä oikeastaan valvoa kovinkaan tehokkaasti. Kansalliset sääntelijät eivät voi harjoittaa valvontatoimintaa täysimääräisesti, joten oikeastaan pitäisi ehkä puhua tässä myös eri tarjoajien vastavuoroisesta valvonnasta. Tulevaisuudessa varmasti keskipisteeseen tulee ennen kaikkea myös toimituksellisen vastuun kysymys eli toimituksellinen vastuu sisällöstä, ja siinäkään ei tarvitse enää erotella lineaarista ja ei-lineaarista sisältöä, vaan pitää miettiä, missä on toimituksellinen vastuu ja mistä, vastuusta, mistä sisällöistä ollaan toimituksellisessa vastuussa. Silloin pitää toteuttaa erilaista sääntelyä kuin esimerkiksi käyttäjien luoman sisällön kohdalla tänään onkin jo tehty. Ja tässä on kyse myös siitä, että, että eh, missä, missä on kyse mielipiteestä ja missä ei. Ja ehdotus meneekin askeleen tähän suuntaan. Mutta mielestäni on tärkeää, että sähköistä kauppaa koskevan direktiivin vastuusäännökset tuotaisiin myös tämän, tähän direktiiviin, sillä ei, ei voida tehdä näistä toimijoista minkälaisia apupoliiseja internetissä. Tästä pitäisi olla periaatteena myös vihapuheen ja alaikäisen suojelun kohdalla äh, että vasta sitten, kun on saanut tietää tällaista sisällöstä, silloin on vastuu toimia. Mielestäni sähköisen kaupan kohdalla on toimiva periaate. Ja mielestäni tässäkin kohtaa pitäisi itsesääntelyä vahvistaa, mutta verkkokauppadirektiivi, direktiivin periaate, sitä ei pitäisi muuttaa mielestäni tämän direktiivinkään kohdalla. On hienoa, että komissio on ehdottanut tätä uusin tuomioistuimen päätös näistä upotetuista videoista lehtien sivustoilla, ne ovat osa lehden sisältöä ja ne eivät ole tämän audiovisuaalisen mediapalvelukoskan direktiivin soveltamisalassa, mutta jos ne eivät ole itse lehden sivulla, silloin ne kuuluvat kyllä soveltamisalaan. Se on mielestäni oikea askel. Eli tässäkin kohtaa ollaan luotu tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet klassisille lehdistö- tai sanomataloille. Painonnosta puhuinkin jo ja täytyy sanoa, että minä en ole kiintiöiden ystävä. Ne voivat olla kyllä apuväline eurooppalaisten teosten edistämiselle, mutta minä haluaisin kyllä, että tässäkin kohtaa lineaarinen ja ei-lineaarinen puoli olisivat tasa-arvoisia E, lineaarisessa, lineaarisessa puolella 30 prosenttia on kiintiö tällä hetkellä ja sitten tilattavissa mediapalveluissa kiintiö olisi 20 prosenttia. Tässä ehkä tarvittaisiin tasa-arvoa. Mielestäni on myönteistä, että jäsenvaltiolta vaaditaan sitä, että näiltä palveluilta vaaditaan maksuja tällaisille kansallisille elokuvasäätiöille. Se on mielestäni on hyvä, että tästä on tehty velvollisuus, siis että nämä palvelut joutuvat maksamaan tällaisten audiovisuaalisten sisältöjen tuottamisesta. Meidän Connected TV valiokunta-aloitteessa mietinnössämme käsittelemme tätä ja mielestäni tässä olisi tärkeää, että ei pelkästään osan kappaleessa jäsenvaltioille anneta anneta velvollisuuksia esteettömyydestä, vaan itse artikla tekstissä pitäisi käsitellä esteettömyyttä, jotta jäsenvaltioilla on myös oikeusvarmuutta. Jos jäsenvaltiot siis haluavat säännellä esteettömyyttä, niin silloin niillä olisi myös siihen mahdollisuus. Sabine puhuikin tästä esteettömyyssäädöksestä ja mielestäni kuten Sabina sanoikin, tässä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä pitäisi olla myös itsenäisiä esteettömyysvaatimuksia, sillä emme voi käyttää tätä European Accessibility Actia tässä, sillä varmasti tämä AVMS-direktiivi tulee valmiiksi nopeammin kuin Accessibility Act, eli esteettömyyssäädös. Olemme tehneet jo yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivon, että voimme edetä nopeasti. Tietysti teemme hyvin perusteellista työtä ja toivon, että avoimuus on laajamittaista myös tapaamisissa sidosryhmien kanssa ja tällä avoimuudella voimme varmasti ö, hälventää nämä huolenaiheet mahdollisista eturistiriidoista. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Helka Tryypelille. Kuka muu varjoesittelijöistä? Tuum ainakin haluaa puhua. Tuum. Kuka muu varjoesittelijöistä haluaa puhua? En nyt näe tällä hetkellä täällä muita. Ainakin Tuum siis. No ensiksi Helga Trypel. Neljä minuuttia jokaiselle. Kiitos, kiitos komissiolle ja myös kollegoille Fehajen ja Kame-Evät. Haluaisin yleisesti sanoa ensiksi, että soveltamisalan laajentaminen audiovisuaalisiin mediapalveluihin kaikki, kaikkinaan, siis jakelukanavasta huolimatta on aivan, tai katsiin katsomatta on aivan oikein, oli kyse sitten lineaarisesta televisiotoiminnasta, videonjakoalustasta tai tilattavasta mediapalvelusta. Nämä kaikki kuuluvat soveltamisalaan. Minä olen myös aivan samaa mieltä alaikäisten suojelusta ja vihapuheesta. Tässä tiukat säännöt ovat tärkeitä myös videonjakoalustoilla. Ja sitten eurooppalaisista teoksista myös niiden suhteen on mielestäni tärkeää, että tilausvideopalveluilla on velvollisuus näyttää ainakin 20 prosenttia eurooppalaista sisältöä. Jotkut sanovat, että niistä ei tule silloin vähemmän houkuttelevia tai että muuta sisältöä otettaisiin pois palvelusta, jotta 20 prosenttia saataisiin eurooppalaista sisältöä. No, minusta näin ei tule tapahtumaan. Kyllähän katsojat haluavat nähdä eurooppalaista sisältöä Joten tämä sääntelyperiaate on oikein ja on tärkeää, että nämä palvelut osallistetaan eurooppalaisen tuotannon rahoittamiseen. Ja sitten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, myös siitä olen samaa mieltä. Jäsenvaltioiden on säänneltävä tämä ja mielestäni on tärkeää, että tämän, tätä ei säännellä pelkästään johdantossa kappaleessa, vaan itse artikla osissa. Alkuperämaaperiaate on periaate, jonka mekin haluamme pitää yllä. Se on perusperiaate toimivilla sisämarkkinoilla. Ja sitten mainonnan sääntelystä yleisesti ottaen on tärkeää se, että erotellaan sisältö ja mainonta. Siksi en ole samaa mieltä tästä lähestymistavasta, että, että sallittaisiin tuotesijoittelu, sillä silloin vaarana on, että sisältöä ja mainontaa ei pystytä erottelemaan tarkasti. Minä siis en hyväksyisi tätä. Enkä myöskään haluaisi, että mainostauko olisi 20 minuutin välein, se on liian usein, mutta tietysti tietoa joustavuutta kyllä tarvitaan. Ja on hyvä, että, että tämä aika jaetaan koko päivän ajaksi ei tun, että näitä, nämä jaksot eivät olisi tunneittain. Haluaisin kuitenkin signaalin integriteetin taata. On olemassa sellainen ilmiö, että mainontalla voidaan, voidaan tavallaan, sitä voidaan ö, viedä toimituksellisen sisällön päälle – Tätä direktiiviä, tässä direktiivissä ei ole tätä vielä säännelty tarpeeksi selkeästi. Ja sitten erga ja sääntelijöiden rooli. Erga on tärkeä sääntelyelin, se on riippumaton ja sääntelijöillä pitäisi olla velvollisuus myös vihapuhesäännöt ja alaikäisten suojelusäännöt, niiden noudattaminen valvoa ja meidän pitäisi saada säännöllisesti raportteja siitä, toteutuuko tämä, noudattaako sääntöjä niin kuin me odotamme. Ja esteettömyysvaatimukset tähän direktiiviin. Olen myös sitä mieltä, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivissä pitää olla esteettömyysvaatimuksia. Se sisällön pitää olla jaettu niin, että myös vammaiset ihmiset pystyvät sitä käyttämään mutta tässä on tietty konflikti, kun ajatellaan kulttuurista moninaisuutta, mutta siitäkin huolimatta olen sitä mieltä, että vammaisille pitää tarjota enemmän palvelua ja siksi olen sitä mieltä, että AVMS direktiivissäkin tämä pitää säännellä. Entä sitten vastuu, velvollisuuden etusijaisuusasema? No se on tärkeää tässäkin direktiivissä, mutta pitäisikö näitä sääntöjä ehkä selventää, siis jos sisältö tehdään itse ja jos niitä suositellaan, jos siis äh, internetpalvelun tarjoaja te, tuottaa omaa palvelua ja sitten, äh, sitten asettaa sen aivan kuin etusijalle. No siitäkin ehkä pitäisi säännellä tässä direktiivissä. Eli tässä ei pitäisi yrittää poistaa vastuuvelvollisuuden etusijaisuutta, mutta ehkä pitäisi hieman oikeudenmukaisuutta lisätä, kun on kyse siitä, mikä internet, internet-sisällön tuottajilla, minkälainen vastuuvelvollisuus niillä on. Kiitos Helka ja nyt edustaja Tuum. I would also like uh, to thank... Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaria ja molempia rinnakkaisesittelijöitä käytetystä ajasta ja ponnistuksista. Sanon Alden nimissä tässä jotain. Tämänhetkisen teknologisen kehityksen myötä audiovisuaalisen mediadirektiivin muokkaaminen on tarpeellista ja näin kannatamme komission ehdotusta. Tässä on tiettyjä ehdotuksia, joiden avulla tämä direktiivi voidaan tuoda tälle vuosisadalle Mainitsen niistä kaksi, koska ehdotus on todella laaja-alainen. Ensinnäkin se yksinkertaistaa niitä säännöksiä, joiden puitteissa määrätään se, mikä jäsenvaltio voi päätä tästä alkuperämaan periaatteesta. Tämähän on usein kiistan aihe jäsenvaltioiden välillä. Toiseksi ehdotus laajentaa direktiivin soveltamisalaa ja tekee siitä sovellettavan ähm, videon jakoalustoilla ja näillä alustalla ehdotuksessa otetaan esille tietyt ehdot, jotka täytyy täyttää. Määritelmä ei suinkaan ole ongelmaton, varsinkaan käytännössä, ja tulisi tarkastella lähemmin sitä, missä määritelmän rajat kulkevat ja missä määrin kohtelu eroaa eri alustojen välillä. Komissio on myös päättänyt muuttaa ohjelman määritelmää, mikä on oleellinen osa direktiiviä. Tämä osoittaa, että komissio siirtymässä pois perinteisestä televisiosta vertailukohtana. Lisäksi videojakelualustoissa on vielä vihapuheen maininta ja sen kieltäminen. Tämä tulisi rinnasta tämänhetkiseen puitepäätökseen, jossa torjutaan rasismi ja vi- mukaisvastaiset puheet Vihapuheen kieltäminen on tietysti hyvä asia, mutta se vaikuttaa käytännössä varsinkin siihen, millä tavalla sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi toteutuu, jos otetaan huomioon myös sisältö, jonka käyttäjät lataavat internettiin. Mm, meidän tulisi silloin kyetä valvomaan myös käyttäjiä ja millä tavalla tämä vaikuttaa myös käyttäjien oikeuksiin. Nämä ovat vain muutamia niistä kysymyksistä, jotka ovat seurausta tästä ehdotuksesta, jota täytyy tarkastella huolella. Ja meidän täytyy tasapainottaa eri, taho, taso, eri tahojen intressit. Meillä on ehdottomasti paljon työtä tehtävänä, enkä todellakaan halunnut puhua 50 minuuttia tästä asiasta. Eikä tämä ole viimeinen keskustelu, joten että minulla on noin 12 kysymystä tästä asiasta, mutta päätänpä tänään tällä erää tähän. Scusate, la collega Adinolfi, prego. Seuraavaksi kollega Adinolfi. No, posso... Kollegat, haluaisin lähteä liikkeelle yleisestä kommentista. Puheenjohtaja viittasi jo tähän kaksi esittelijää. No, minua on pyydetty kommentoimaan raporttia. Minun mielestäni eturistiriita tilanne suhteessa kahteen esittelijään on olevansa ja tämä asettaa koko direktiivin kyseenalaiseksi. Tästä syystä me tarvitsemme julkista keskustelua. Eilen kävimme keskustelua suljettujen ovien sisällä. Me tarvitsemme avoimuutta. Parlamentin tulisi tarkastella tätä tapausta ja, ja ratkaista se koska meillä Damokleen miekka nyt roikkuu päidemme yläpuolella. On esitetty syytöksiä siitä, että tämä olisi jollakin tavalla puolueellinen me emme halua toistaa sitä, mitä Italiassa Berlusconin suhteen tapahtui, koska siellä selvästi eturistiriita oli olemassa, eli olisi parempi ratkaista tämä ongelma nyt, koska muutoin voi käydä niin, että koko direktiivi joutuu kyseenalaiseksi ja siinä joutuvat sitten toimielimetkin kyseenalaiseksi, eivätkä kansalaiset usko siihen, mitä me teemme. Toisin sanoen eh, herra Schulzin täytyy nyt varmistaa, että tämä eh, kysymys ratkaistaan. Sitten direktiivissä on pari kohtaa, joihin haluaisin puuttua. Esimerkiksi ero erityyppisten palvelujen välillä. Tähän liittyy valtaisa harmaa vyöhyke. Meidän täytyy vetää erot näiden palvelujen välillä ja meidän on tarkasteltava syvällisemmin sitä, miten näiden eri palvelujen välillä äh, tehdään erottelua. Sitten alkuperämaaperiaate, kyllä, on välttämätöntä varmistaa se, että äh, audiovisuaalisia palveluja tarjotaan mutta tämän tulisi olla vain välivaihe matkalla kohti yhtenäismarkkinoita ilman, että olisi mitään maantieteellisiä rajoituksia tai muita keinotekoisia markkinajakoja Kiintiöjärjestelmä, joilla edistettäisiin eurooppalaista sisältöä, no, tämä on täysin välttämätöntä. Mutta tällä hetkellä on kuitenkin käynyt ilmi, että se ei toimi koska poikkeuksia esimerkiksi Italiassa on niin paljon poikkeuksia. Eli me tarvitsemme järjestelmää, joka suojelee eurooppalaisia teoksia. Tarvitsemme myöskin säännöksiä suojelemaan alaikäisiä mainos, mainoksilta. Kollegani Fiko onnistui voittamaan taistelun, jolla kiinnet, kiellettiin mainontaa julkisilla kanavilla lastenohjelmissa. Me haluaisimme, että kaikilla lasten kanavilla mainonta kiellettäisiin Euroopassa. haluaisimme myöskin, että mainonta poistettaisiin julkisilta televisiokanavilta kokonaan. Mainos TV, jos se haluaa jäädä henkiin, sen täytyy kyetä innovoimaan uudessa tilanteessa. Kun me siis haluamme selkeitä sääntöjä, joilla joiden kanssa ne henkilöt, jotka valvovat markkinoita, voivat toimia. Näiden tahojen täytyy olla täysin riippumattomia poliittisesti riippumattomia. Täytyy vain palauttaa mieleen tämä Berlusconin esimerkki. Meidän on myöskin mietittävä sitä, miten tämä koko homma rahoitetaan. On varmistettava, että rahoitus on riippumatonta. Tulisi myöskin olla kannustinjärjestelmää esimerkiksi silloin kun taajuuksia jaetaan julkisten tarjouskilpailujen kautta. Olisi hyvä, jos meillä olisi selkeät määritelmät esimerkiksi julkisista televisiotoiminnan harjoittajista, jotta meillä olisi sitten selkeät säännöt kilpailutilanteisiin. Audiovisuaaliset markkinat ovat hyvin erityiset markkinat. Ja voi loppupelissä käydä niin, että tässä nakerretaan demokratiaa. Kiitos. Uskonpa, että näiden puheenvuorojen jälkeen voimme ottaa vielä muita puheenvuoroja. Se, mistä te puhuitte varmasti, se tuli tarpeeksi selväksi eilisessä koordinaattorin kokouksessa ja myös lehdistötilaisuudessa. Minusta tämä on siis tullut selväksi. Nyt varjoesittelijöiden puhekierros voidaan päättää tähän ja voin antaa vielä puheenvuoron kollegoille Verhaien ja Kame Ivetsillä avoimuus on tietysti meille tärkeää ja se pätee tietysti kaikkiin. Strojevski on ainakin vielä halunnut puheenvuoron, sitten toinenkin kollega ja sitten vielä yhteisesittelijät. E, Meillä ei ole paljon aikaa, joten ihan lyhyesti vain haluaisin puhua tämän direktiivin vaikutusten arvioinnista. Säännöt julkisten ja yksityisten sisällön tuottajien suhteista, miltä ne tulevat näyttämään nämä erottelut, jotka on aikaisemmin ollut olemassa, on, tietysti, on tiettyjä tilausmalleja ja sitten julkisista varoista rahoitettavia palveluita. Muuttuvatko nämä säännöt tämän direktiivin myötä ja sitten minä en ole kyllä niin optimistinen, että tämä direktiivi kestäisi aina ajanhammosta seuraavat seitsemän vuotta. Mielestäni meidän pitäisi aloittaa heti sitten, kun tämä direktiivi on saatu hyväksyttyä, uuden direktiivin luominen, sillä te- teknologiahan reagoi myös tällaisiin direktiiviin ja teknologialla löydetään sitten uusia teitä reagoida – tulee esille kysymyksiä, joita nyt tällä hetkellä vielä edes ole olemassa. Ja sitten mainonnan joustavoittaminen, no sen suhteen en ole optimisti. Näitä, tätä mainontaa ei varmasti tule mitenkään öisin, vaan parhaaseen katseluaikaan, joten emme saa jättää tässä huomiota katsojien parasta etua Entä sitten sellaiset lähetystoiminnan harjoittajat, jotka eivät ole Euroopassa sijoitautuneita, miten niitä suunnillaan, säännellään? Kiitoksia. Minusta vaikuttaa siltä, että tähän mennessä tänä aamuna mukaan lukien komissiolta ja muilta puhujilta on kuultu Joo, pääkysymykset. Haluaisin vain todeta, että ne asiat, joita komissio on asettanut etusijalle, ovat erittäin myönteisiä. Haluaisin tehdä niihin tiettyjä lisäyksiä. Mielestäni on tärkeää, että katsomme tämän kaiken taloudellisia vaikutuksia Paljon on tehty. Meidän tulee kuitenkin myös varmistaa se, että suojellaan ei pelkästään pienyrityksiä, ja ehkäpä nekin tulisi määritellä paremmin. Meillä on paljon mikroyrityksiä, ei pelkästään pieniä yrityksiä, vaan mikroyrityksiä, jotka toimivat tällä alalla. Ja tämä on yksi tekijä, joka tarjoaa äh, spesifit mm, luonteenpiirteet tälle toiminnalle. Jos me emme siihen puuttu, niin silloin vaikutamme koko markkinoiden toimivuuteen. Lehtimiesten vastuu, kun kysymys on alustoista, on myös tärkeää. Meidän täytyy toimia tiukasti tässä suhteessa. Muussa tapauksessa me esitämme tavoitteemme, mutta mitään seurausta tässä suhteessa ei synny. Ja tämä viittaa siis myös alaikäisen. Lisäksi meillä on palveluiden saatavuuskysymys esillä. Sen avulla voidaan varmistautua siitä, että nimenomaan eurooppalainen luovuus voi kehittyä kunnolla. Kiitos, Raskolla Mattiesi. No, vari aspetti, devo dire più... Kiitos. Tässä on montakin eri asiaa jota voisin kommentoida. Teknisten lisäksi minulla olisi muutama kysymys yleisellä tasolla. Minun mielestäni tässä ei ole kyse kovinkaan realistisesta analyysistä siitä, miten markkinat toimivat. Tietenkään tämä ei ole helppoa, koska kukaan ei tiedä, miltä markkinat tulevat pari vuoden päästä näyttämään. Asiat muuttuvat hyvin nopeasti, eikä kukaan oikeastaan odottanut, että asiat muuttuisivat näin nopeasti. Edustaja Verhaien viittasi tähän. Mutta hiljattaisimmat teknologiset kehityskulut, niillä on ollut vaikutuksena se, että normeja, normit ovat alentuneet, on niin paljon kelvotonta tietoa, saatavilla. Usein jopa väärää tietoa levitetään ja tästä on tullut ihan liiketoimintaa. Saa paljonkin osumia internethauissa ähm, sellaisiin asioihin liittyen, joissa on jonkinlainen piiloagenda taustalla. Samoja artikkeleja julkaistaan sanomalehtien nettisivuilla ja Facebookissa ja muualla, ja vastuu ei kuitenkaan näissä tapauksissa ole sama. Eli meidän kantamme tulisi, tai lähestymistapamme tulisi olla paljon jämäkämpi. Toinenkin asia, josta haluaisin puhua, liittyy mainontaan, mutta koska tässä on jo tuotu esille esittelijöiden eturistiriitakysymys, niin haluaisin vain sanoa, että me olemme keskustelleet tästä. Asiasta järjestettiin lehdistötilaisuus, tästä on keskusteltu koordinaattorien kokouksessa ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei tässä todellisesta eturistiriidasta ole kyse, mutta ongelma on kuitenkin se, että tullaanko tätä käyttämään poliittisesti hyväksi. Ehkä olisi parempi hieman syventyä tähän kysymykseen ennen kuin mennään muuten tässä asiassa eteenpäin, koska tämä saattaa asettaa kyseenalaiseksi kaiken sen, mitä tämä valiokunta tekee tässä hyvin tärkeässä asiassa. Minun mielestäni tämä olisi kuitenkin keskustelun ansainnut olisi tarkasteltava, vaikka ette nyt olekaan firman johtokunnassa, niin jos olette kuitenkin jotenkin mukana äh, julkisen televisiotoiminnan harjoittajan äh, toiminnassa, niin Tietenkin tämä on ristiriidassa näiden säännösten kanssa, joita me tarkastelemme. Vaikkakaan tämä ei synnytä todellista eturistiriitaa, niin tässä on kuitenkin tiettyä nivoutumista julkisen televisiotoiminnan harjoittajaan. Ja jotta varmistettaisiin avoimuus, todellinen avoimuus, niin meidän on mielestäni pakko keskustella tästä lisää. Ja vaikka itse henkilökohtaisesti en usko, että tässä on kysymys todellista eturistiriidasta, niin minun mielestäni näin tulisi toimia. Kiitos. Nyt esittelijät Fahajen ja Kamme eivät saavat puheenvuoron. Me oikeastaan teimme avoimuudesta jo eilen johtopäätökset. Ei ole olemassa eturistiriitoja. Tämän olemme oikeastaan jo selvittäneet. Nyt on kyse siitä, että lähdemme avoimelta pohjalta käymään keskusteluita. Kysehän ei ole mistään hallintotyöstä sinällään, mutta tämä nyt ei ole minun tulkinta, vaan kollegat voivat tästä puhua. Kollega Fäijän. Niin, ehkä vielä tästä asiasta, josta puhuimme kattavasti Eilen illalla ja viime viikon tiistain lehdistötilaisuudessa puutuimme siihen myös, ehkä myös tässäkin kokouksessa vielä suuremmalle yleisölle, sillä tämä kokoushan menee suoraan lähetyksenä verkkoon. Myös tässä ei ole eturistiriitaa, sillä kyse on tästä yleisradio komiteasta, mutta se ei ole minkäänlainen hallintoneuvosto, vaan siinä on kyse katsojien edustustosta ja siinä on, ja tuossa elimessä on tietty määrä kansanedustajia, kansanedustajia, jotka ovat siellä kansalaisten edustajina. Ja me olemme juuri tässä roolissa tässä Rundfunkraatissa, eli Yleisradio komiteassa mukana ja me emme saa VDR-kanavalta minkäänlaista palkkaa, vaan tämä elin on täysin riippumaton ja tästä syystä tämä Rundfunkrat eli Yleisradiokomitea, sillä on oma budjettinsa, joka tulee näistä yleisradiomaksuista, jotka ovat täysin riippumattomia VDRltä. Me emme saa siis minkälaista palkkaa VDR-kanavalta, emmekä me ole minkäänlaisessa velvollisuussuhteessa VDRn eikä osavaltion hallitukseen. Me olemme siellä pelkästään kansalaisten edustajina. Meillä on velvollisuus pelkästään edustaa kansalaisia ja meillä on tuossa elimessä siis aivan sama velvollisuus edustaa kansalaisia kuin täällä Euroopan parlamentissakin äh, edustajina. Eli eturistiriita ei ole, eturistiriita ei siis ole tässä olemassa, mutta jos poliittisesti ei pidä siitä, että kaksi saksalaista on yhteisesittelijänä tässä asiassa, niin silloin minun täytyy sanoa, että minä en ole täällä ensisijaisesti saksalaisena tässä parlamentissa, vaan eurooppalaisten kansalaisten edustajana. edustajana. Ja minun mielestäni on aivan itsestään selvää, että aina mietitään, mietitään sitä, miten kansalliset edut voidaan jättää taka-alalle. Minä siis en edusta pelkästään saksalaisia etuja, muutenhan tämä mietintö näyttäisi aivan erilaiselta. Jos siis ei pidä siitä, että kaksi saksalaista on yhteisesittelijänä, niin silloin pitää miettiä kysymystä, voiko edes varjoesittelijänä olla kahta, joilla on sama kansalaisuus – Eikö siis pitäisi olla aina eri kansalaisuuksia, sillä silloin pitäisi lähteä siitä, pitäisi oikeastaan lähteä siitä, että jos joku esittelijä tulee tietystä kansallisvaltiosta, niin silloin hän varmasti edustaa tuon valtion etuja. Mutta mehän edus, olemme avoimia, me teemme avointa yhteistyötä ja otamme huomioon myös kollegoiden kommentit, joten mielestäni emme tästä tee mitenkään yksipyötä. Sitä paitsi olemme e- jo etukäteen sanoneet, että aiomme ennen kaikkea tämän mietinnön kohdalla tehdä erityisen avointa työtä sidosryhmien kanssa Eli ei mitään, minkäänlaisia kahdenkeskisiä keskusteluita joissakin takahuoneissa. Ei, vaan me haluamme avoimia, julkisia sidosryhmäkuulemisia järjestää ja varjoesittelijät ja kaikki kiinnostuneet voivat osallistua niihin. Kaikilla siis on aivan samat tiedot sidosryhmiltä ja kaikki voivat kuunnella sidosryhmien kommentteja samalla tavalla. Näin voimme aivan avoimesti toteuttaa tätä päätöksentekoprosessia. Nämä sidosryhmäkuulemiset toteutetaan kesä- ja heinäkuussa, eli ennen kesätaukoa voimme keskustella jo ensimmäisestä luonnoksesta, ja sen jälkeen jatkamme keskustelua syyskuussa. Silloin varmasti käymme vielä intensiivisempää keskustelua, ja tarkastuksen jättämisen määräaika on melko pitkä, niitä saa jättää 30. lokakuuta asti. Tämä on tässä siis pidempi määräaika. aika kuin monissa muissa tapauksessa. Kollega Maltiisen mietinnön, mietinnön jättämisen, tarkistuksen jättämisen määräaika on jo huomenna. Eli meillä on pitkä aika luoda ehdotustamme, eli me toimimme aivan avoimella tavalla ja teemme kaikkemme hälventääksemme tämän poliittisen huolenaiheen siitä, että kaksi saksalaista on tässä yhteisesittelijöinä. Aiomme siis päättäväisesti hälventää tällaisia huolenaiheita. Toivon, että nämä lisäselitykset ja meidän työtapamme ja se, miten olemme aikaisemminkin tehneet työtä, herättävät luottamusta tässä, sekä tässä valiokunnassa että koko parlamentissa. Kiitos. Kiitos Sabine. Seuraavaksi Petra. Kiitos. Kiitos. Ähm, Savine Feihajen sanoikin jo paljon tästä näistä mahdollisista eturistiriita syytöksistä ja haluaisin minäkin vain soistaa, että minä en näe tällaista eturistiriitaa, sillä minä sekä Euroopan parlamentin jäsenenä että VDRn komitean jäsenenä olen kansalaisten edustajia. Tämähän on VDR-kanavan ja Nordrhein-Westfalenin osavaltion lainsäädännössä näin määritelty. Tuossa elimessä olen yleisen edun ja katsojien edustajan roolissa. Minä en edusta siis mitenkään siellä VDR-kanavan etuja. Me olemme valittu tuohon, valittuja tuohon elimeen, jotta voimme valvoa VDR-kanavan yleisradiotoimintaa, eli me valvomme sitä, että VDR toteuttaa juuri tätä yleishyödyllistä yleisradiotehtäväänsä. Me emme tässä toimessamme pysty vaikuttamaan VDR-kanavan ohjelmaan millään tavalla se on toimituksellisen vapauden alaisuudessa täysin. Mitä sitten tulee korvaukseen? Kyse on vain kulukorvauksesta. Kulukorvaus korvauksesta määritellään tämän elimen omassa talousarviossa ja on myös määritelty, että tämä budjetti on täysin avoin ja täysin riippumaton VDR kanavan rahoituksesta. Eli me, meillä ei ole minkäänlaista vaikutusta VDRn budjettiin. Sehän, sitä rahoitetaan yleisradiomaksuista. Ja näin on kaikkien yleisradiokanavien kohdalla Saksassa. Eli tällaista eturistiriitaa ei ole olemassa. Sabine Feheyen sanoikin, että, että VDRn yleisradiokomiteassa on yhdeksän kansalaisten edustajaa 49 jäsenestä. Eli, ja tämä on siis laissa näin määritelty, meillä ei olisi siis minkäänlaista mahdollisuutta dominoida, hallita tätä elintä. Tämä on tehtävä, joka on meille Saksan varustuslaki tuomioistuimessa näin määritelty. Eli on täysin poissuljettua, että, että me edustajina voisimme hallita tällaista edintä. Voin ymmärtää, että tämä saattaa johtaa väärinkäsityksiin, sillä tämä yleisradiojärjestelmä ei välttämättä ole samanlainen muissa jäsenvaltioissa ja saattaa olla, että jäsenvaltioissa saattaa olla, että hallitus tai poliitikot yrittävät vaikuttaa yleisradiolaitoksiin, mutta Saksassa, Saksan kohdalla voin vakuuttaa, että näin ei ole. Ja Saksan perustuslaki tuomioistuin on myös määritellyt, että tietyt oikeudelliset takeet tällaiselle riippumattomuudelle on olemassa. Eli olemme tässä täysin turvallisilla vesillä. Emme voi minkäänlaista väärää vaikutusvaltaa käyttää. Meillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta Norrain-Westfalenin osavaltiohallituksen suuntaan. Meillä on velvollisuus pelkästään kansalaisten suuntaan ja se on meidän roolimme kansalaisten edustajana. Tämä menettelytapa, jonka olemme valinneet, olemme valinneet sen, koska olemme äh, ennakoineet sitä, että varmasti kysymyksiä herää siitä, että kaksi saksalaista on valittu tämän mietinnön esittelijöiksi. Olemme koko tässä prosessissa ja koko aikataulussa yrittäneet tehdä selväksi sen, että lähdemme rakentavasta hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Me haluamme avoimen prosessin. Me emme käy minkälaisia sidosryhmäkeskusteluita kulissien takana, takahuoneessa, ja haluamme, että jokainen sidosryhmä julkisesti saa tietää myös, mitä muut sidosryhmät ja mahdolliset kilpailijat ovat sanoneet. Komission eh, eh, ehdotus on julkaistu 25. toukokuuta ja jokainen voi jo nyt miettiä, minkälaisia tarkistuksia haluaisi tehdä siihen. Ei tarvitse odottaa sitä, mitä me esittelijöinä fiksua tai vähemmän fiksua eh-, ehdotamme. Eli 13. lokakuutahan on tarkistusten jättämisen määräaika, joten se on kyllä hyvin, joust- hyvin pitkä määräaika. Ja minusta on tärkeää tässä puhua integriteetistä, sillä mielestäni komission ehdotuksesta puuttuu signaaliintegriteetti ja sen varmistaminen niin, että lähetystä ei voi, voi sivuuttaa niin, että, että voi hyötyä teoksista ilman, että että maksaa siitä. Ja sitten maarajoitukset. Maarajoitukset eivät kuulu oikeastaan tähän AVMS-direktiiviin. Maarajoitukset liittyvät tekijän oikeussäännöksiin ja AVMS-direktiivillä ei ole mitään tekemistä tekijän oikeuksien kanssa. Joten kun puhumme tässä maarajo- jos haluamme puhua maarajoituksista, niin silloin on tehtävä eri kohdassa, mutta ei tämän AVMS-direktiivin kohdalla. Voimme siis siitä keskustella, mutta tämä olisi väärä kohta aloittaa keskustelu siitä ja sitä paitsi se johtaisi siihen, että tämä direktiivi pursuaisi yli äyräiden. Maltese ja sitten Tom. Haluaisin äh, täsmentää koska ehkä olin hieman epäselvä sanoissani. Siis en sanonut, että tässä olisi taloudellista eturistiriista kysymys, vaan enemmänkin poliittisesta kollegamme eivät saa palkkaa julkiselta televisiotoiminnan harjoittajalta, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö tässä ongelma olisi. Ongelma on se, että he ovat saksalaisia ja että he ovat osa poliittista instrumenttia maassaan. Ja tämä mietintö on omalla tahollaan tärkeä poliittinen instrumentti eurooppalaisella tasolla. En tiedä, minkälainen rakenne Saksan yleisradiojärjestelmässä on olemassa. Ehkä tämä elin, jossa edustajat ovat jäseniä, ehkä he ovat jollakin tavalla, ehkä järjestelmä on samanlainen kuin mikä meillä on Italiassa, mutta minä sanoisin, että jos minä olisin jäsenenä jonkinlaisessa italialaiseen televisioon liittyvässä elimessä, niin ei se ole oikein. Ei olisi oikea sitten osallistua asiaan, jossa säädellään yleisradiotoimintaa eurooppalaisella tasolla. Se ei vaan olisi sopivaa. En tässä lainkaan aseta kyseenalaiseksi edustajien henkilökohtaista rehellisyyttä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tässä muita ongelmia olisi. Edustaja Tuom. Tänään mä just... Kiitoksia. En osaa kyllä arvioida sitä, miten tunteellisesti täällä kollegit, kollegat puhuivat, mutta ainakin tulkkaus oli erittäin tunteellista. Kaksi kohtaa tässä puhuttiin saksalaisista. Itse tulen Virosta. Meitä on täällä kuusi kappaletta virolaisia. Ja vaikka kuinka haluaisimme, emme onnistu kaappaamaan yhtikäs mitään. Eli kokoerot erot kyllä vaikuttavat ehdottomasti, mutta jos me rehellisesti puhumme ja kun puhutaan esimerkiksi kuulemistilaisuuksista ja asiantuntijoiden valitsemisesta, täällä valiokunnassa aina pyrimme täyttämään kaiken näköistä tasapainoa sukupuolten välistä tai maantieteestä. Tällä kertaa näin ei tehty. Minulla on muutama ehdotus tulevaisuuden varalle, millä tavalla rauhallisesti voisimme ratkaista nämä ongelmat. Tämä mietintö nyt tietysti menee tällä tavalla eteenpäin, ja olkoon se niin. Mutta kukaan ei mielestäni sanonut sitä, että tässä millään tavalla rikottaisiin mitään lakeja. Jos kuitenkin on joku eettinen konflikti, ja kun tässä nyt kerran puhutaan suut puhtaaksi, niin me voimme siitä, sitä nyt käsitellä. Tekisin kaksi ehdotusta tulevaisuuden varalle. Kun katsomme maantieteellistä tasapainoa, ei pelkästään kuulemistilaisuuksissa, vaan tapauksissa, joissa meillä on rinnakkaisesittelijöitä. Minun mielestäni tätä tilannetta ei olisi syntynyt, jos kollegat olisivat ottaneet asiaan kantaa ja sanoneet toisilleen, että he työskentelevät esimerkiksi yleisradiopalveluissa. Silloin ei olisi tätä vastenmielistä artikkelia käsitellä täällä tuntitolkulla. Kollega Trupel. Yes, um... kollega Trypel. Itse, itse kuulun pieneen ryhmään ja ymmärrän sen, että pienet ryhmät eivät ehkä pidä tilanteesta, mutta haluaisin muistuttaa teitä en eilistä, vaan sitä edeltävän koordinaattorin kokouksen, jossa keskustelimme asiasta ja oli selvää, että kaksi isoa ryhmää, niillä on eniten pisteitä ja ne olivat kiinnostuneita tästä asiasta. Me tiesimme sen, että heillä on hyvin päteviä henkilöitä hoitamaan asiaa. Ja tästä syystä minä johdin tuota kokousta, minulle oli aivan selvää, vaikkakin oli olemassa tällainen epämiellyttävä tunne tämän tilanteen suhteen, se oli selvää, mutta kuitenkin enemmistö äänestyksessä päätti, että mietintö annetaan isoimmille ryhmille, koska heillä, niillä oli eniten ryhmiä. Tällä tavalla Dehontin järjestelmä toimii. Sitten sitten mahdollinen eturistiriitakysymys. Minun mielestäni on hyvin tärkeää muistaa se, että tietenkin meillä on eri lait eri jäsenmaissa liittyen yleisradiotoimintaan. Saksassa hiljattain viime vuosina on tehty muutoksia lakiin ja on selvää, että tämä Rundfunkratse on riippumaton valvontaelin. Sitä ei voida verrata jonkun yrityksen johtokuntaan. Tämä ero täytyy tehdä selväksi, koska silloin eturistiriita olisi olemassa, jos tämä olisi ikään kuin yrityksen esimerkiksi Mercedeksen johtokunta mutta näin ei ole. Tämä riippumaton valvontaelin, sen tarkoituksena on valvoa yleisradiotoiminnan harjoittajan toimintaa ja että se palvelee kansalaisten etua. Eli riippumaton valvontaelin. Poliitikot eivät ole siellä enemmistönä, vaan muut ryhmät, siis kansalaisyhteiskuntaa edustavat ryhmät ovat siellä enemmistönä. Ja tästä syystä tätä, näitä ei voida verrata. Eli minulle syntyi sellainen vaikutelma, koska siis oli selvää, että valiokunnassa oli jännitteitä, niin paras tapa ratkaista asia on se, että nyt työskennellään mahdollisimman avoimella tavalla. Ja näin on sanottukin, ja meidän täytyy pystyä luottamaan tähän. Meidän, me järjestämme yhteisiä kokouksia, siellä tehdään päätöksiä. Toivon mukaan me löydämme uudelleen hyvän yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin, koska henkilökohtaisesti, kun olen asiaa tarkastellut, niin en näe tätä eturistiriitakysymystä, mutta ehkä tulevaisuuden varalta olisi hyvä tarkastella sitä, voitaisiinko jonkinlainen erilainen tasapaino löytää, mutta tässä kyseenomaisessa tapauksessa meidän tulisi nyt luottaa siihen lupaukseen siitä, että ollaan avoimia ja tehdään yhteistyötä. Grazie tutti per questa chiarezza. Kiitos kaikille tästä hyvin selkeästä keskustelusta. Olemme oikeastaan toistaneet eilisen keskustelun, mutta on aivan oikein, että tämä otetaan esille ja tämä kaikki käsitellään hyvin läpinäkyvästi ja avoimesti. Ja haluaisin vielä jatkaa siitä, mitä kollega Trypel sanoi. Hänhän on varapuheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita kollega Maltese kysyi eturistiriita kysymyksestä. Ja minäkin olen sitä mieltä, että tässä ei ole ongelmaa, muuten en olisi toiminut näin. Eihän kyse ole minkälaista hallintoneuvostosta. Tämä on täysin riippumaton elin. Ja kyse on vain pienestä määrästä kansalaisten edustajia, jotka osallistuvat tähän elimen toimintaan ja kyse on kulukorvauksesta ja korvaus on riippumaton tämän kanavan budjetista. Poliittisesti on tärkeää sanoa, että tämä päätös on muodollinen, eli nämä ryhmät ovat saaneet esittelijyyden itselleen ja me olemme sitten esittäneet yhteisesittelijät ja varjoesittelijät ja olemme sitten sanoneet, että EPP ja SET saavat yhteisesittelijyyden. Nämä kaksi kollegaa ovat myös ryhmiensä koordinaattorit ja ovat myös asiantuntijoita tällä alalla, joten tästä syystä olemme tulleet tähän johtopäätökseen. Tehän tiedätte, että nämä herra Maltese nyt keskeyttää, niin Eihän tästä, tässä, tässä, tästä ole kysymys. Kukaan ei tästä puhunut. Me emme valinneet nimiä, me valitsimme vain ryhmät. Me emme koskaan sanoneet, että SD ja EPP eivät olisi kyläseeseen. Niin tulen nyt tässä juuri tähän. Halusin vain puhua tässä kollegiaalisuudesta ja ryhmien kesken on sovittu, että toimitaan näin. Olen sitä mieltä, että se mitä edustaja Adinoffi ja edustaja Maltese ottivat esille, meidän pitää tietysti ottaa se huomioon, ja myös edustaja Tuom otti tämän esille. Totta kai aina, jos on tarpeen, niin pitää, pitää huolehtia tasa-arvoisuudesta. Tämä on tässä tapauksessa ollut ryhmien vapaa päätös ja tässä on, on, on ollut kyse asiantuntijuudesta ja tietystä roolista ryhmässä. Ja on itse päätetty, että halutaan mahdollisimman avoimesti toimia. Kaikki yritetään ottaa mahdollisimman hyvin mukaan. Kokoukset ovat julkisia. Sidosryhmien kanssa järjestetään kolme kokousta. Me on, olemme kuulleetkin kollegalta Farheyan ja Kama Evert, että me olemme täällä eurooppalaisten kansalaisten edustajia, me emme ole tiettyjen elimien valitsemia, vaan suoraan kansalaisten edustajia. Tämän voin vaan vielä toistaa ja nyt haluaisin jatkaa tätä keskustelua, koska meillä on täällä vieraitakin. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole. Ah, edustaja Karamati-Kaakis. Rouva puheenjohtaja, se mitä sanoitte on täysin oikein, enkä oikeastaan olisi pitänyt puheenvuoroa, ellen näkisi toista vaaraa tähän asiaan liittyen. Siis äh, täysin luotan äh, esittelijöiden integriteettiin, mutta me nyt aina elämme jonkinlaisen pelon alaisuudessa, joka tulee jostakin äh, kansalaisverkostot reagoivat johonkin ja sitten me tulemme kokouksiin ilman, että me puutumme käsillä oleviin asioihin. Tämä on tällainen jatkuva pelko. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että lausunnot, kaikki keskustelut, joita täällä käydään, ja jos oletetaan, että tähän liittyy jotakin ulkopuolisia etuja, niin yritetään meidät saada panttivangiksi ja kuitenkin me teemme ehdotuksia, me olemme esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. No, jos näin toimitaan, niin sittenhän me voimme keskeyttää keskustelun tähän ja pahoin pelkään, että tällaisia keskusteluja tullaan kuulemaan useampaan otteeseen. Minä täysin luotan Petraan ja Sabinen ja he, minä tunnen heidät molemmat hyvin ja tiedän, että ei heistä tule tällaisia kommentteja esittää. Eli itse olen Kreikassa yleisradioyhtiön toiminnassa mukana. Ja jos olette sitä mieltä, että Wagner on paras esimerkiksi säveltäjä, niin sitten voitte tuomita minut tässä ja nyt. Musica in onore di Wagner in questo caso, ma anche di tutti gli altri. Raccomando. Niin, Wagner ja Verdi ja Schumann, kaikki. Mm, eihän, emmehän me tässä halua mitään rajoittaa. Nyt haluaisin päättää tämän keskustelun. Olen sitä mieltä, että meidän on toimittava avoimesti. Tätähän kaikki ovatkin pyytäneet, mutta voimme tulla siihen tulokseen, että se mitä lehdissä on kirjoitettu ei ole totta. Minähän olen itsekin toimittaja eh, ammatiltani. Nyt olemme puhuneet näistä tärkeistä kysymyksistä täällä ja nyt meidän pitäisi vapaasti ja hyvän yhteistyön hengessä aloittaa tämän sisällön käsitteleminen. Vielä kaksi seikkaa nopeasti. Täällä on, ovat esittelijät ja yhteisesittelijät maininneet, että Nämä kaikki kysymykset, ennen kaikkea vainonnan joustavuus, siihen on saatava vielä selkeyttä. Tämähän vastaa myös siihen vaatimukseen, että, että olisi tehtyä resurssien tasapuolisuutta. On tärkeää, että eri alustat, kuten esimerkiksi videotilaus, tai tilausvideopalvelut osallistetaan tarkemmin niin, että ne eivät toimi kuin loiset. Pitää puhua myös siitä, että tämä kaikki ei voi olla maksutonta. Mainonta saattaa välillisesti tai välittömästi johtaa siihen, että eurooppalaisilla teoksilla on tietty asema. Mainonnassa olisi siis tietty joustavuus, mutta pitäisi myös sanoa selkeästi, mitä poikkeussäännöksiä on olemassa tekstissä. Lukee tällä hetkellä, että nämä säännökset eivät päde esimerkiksi lähetyksiin, jotka on kohdennettu alaikäisille, mutta tätä on vielä tarkennettava. On varmasti olemassa muitakin säännöksiä. Saattaa olla, että tulee esille hämmennystä mainonnan ja sponsoroinnin erottelun suhteen – saattaa olla, että silloin käytetään piilomainontaa tai tuotesijoittelua ja, ja haluaisin mielelläni tietää, onko nyt tässä täydestä avoimuudesta kyse vai onko kuitenkin jonkinlaisia rajoittavia säännöksiä olemassa? Tämähän vaikuttaa myös lähetystoiminnan harjoittajien mainostuloihin. Ja sitten verkkoalustoista ja alustoista, jotka jakavat sisältöä, kuten YouTube, ne antavat kuluttajille tiettyä, tiettyä sisältöä käyttöön. Ö, olen puhunut alakikäisten suojelusta ja vihapuheen torjunnasta, mutta kysehän on myös vastuukysymyksistä ja toimituksellisesta vastuusta. Eli ehkä meidän pitäisi tarkentaa vastuuta koskevia sääntöjä. Tätä ei pitäisi säännellä pelkästään sähköistä kauppaa koskevassa direktiivissä. Nyt voisitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille puheenvuoroista. Tässä oli luonnollisestikin useita kysymyksiä, jotka tulivat esille. Pyrin olemaan katsomatta useita niistä. Kolme neljä oli, jotka otetaan esille nyt, koska ne ovat niin relevantteja. Useat puhujat ottivat esille sen, miten lineaariset ja ei-lineaariset erotellaan toisista, mitä tapahtuu. Me tiedämme, että rajanveto on sekavaa ja tilanne muuttuu jatkuvasti. Tässä vaiheessa kuitenkin on vaikea määritellä tätä täysin, koska kuten totesimme, kyseessä on kehityskulku, kaikki muuttuu tällä hetkellä. Siitä huolimatta liiketoimintamallit edelleen ovat aika erilaisia useissa asioissa. Ja mielestäni meidän täytyy pitää mielessä se, millä tavalla pääsemme tavoitteisiimme, kun otetaan nämä liiketoimintamallierot huomioon. Tässä suhteessa tavoitteita on erittäin paljon. Kysymys on kuitenkin siitä, millä tavalla mukautamme, millä tavalla me hoidamme lainsäädännön, kun otetaan huomioon kaikki nämä liiketoimintamallit. Otitte esille äh, mainonnan. Miksi äh, tätä ei ole, näitä mainonta koskevia säännöksiä ei ole laajennettu koskemaan alustoja? Olemassa olevat säännökset, jotka soveltuvat esimerkiksi ähm, epäoikeudenmukaisia kaupankäyntitekniikoita koskeva direktiivi ja sen soveltaminen on yksi kysymys. Ja toiseksi me tiedämme, että meillä on aika paljon itsesääntelyä tällä alalla. Tutkimukset, joita olemme tehneet, osoittavat, että itsesääntely toimii aika tehokkaasti. Tietysti siitä voidaan keskustella, mutta se oli kuitenkin lähtökohta. Me siksi emme ehdottaneet mitään erityistä tässä suhteessa. Kiintiöistä ja sisällöstä mielestäni on tärkeää muistaa, että tilausvideo palveluissa on kaksi näkökulmaa. Yksi on tämä 20 prosentin kiintiö ja toinen on se, että eurooppalaiset teokset ovat esillä. Toivomme siis sitä, että tilausvideossa tämä näkyvyys on myös tärkeää. Puheenjohtaja otti esille kysymyksen videojakoalustoista. Useat puhujat sanoivat, että tässä on nyt toisenlainen tilanne siitä syystä, että ähm, käyttäjätuotettuja palveluita on niin paljon, ja koska toimituksellista vastuuta tässä suhteessa juurikaan ei ole, sitä syystä on erittäin vaikea todeta, että meidän pitäisi ottaa käytön kiintiöitä tällaisessa tilanteessa. Luonnollisesti tässä on nyt mahdollisuutta käydä keskustelua asiasta. Asia, jonka haluaisin korostaa, on se, että me edelleen vaadimme sitä, että avoimuus on täyttä. Edustaja Tomkin otti tämän esille, kun hän puhui tuotesijoittelusta. Joka tapauksessa ehdotus on hyvin selkeä siinä, että selkeästi täytyy ilmaista, että tuotesijoittelu on sama koskee mainota. Ajatuksena on se, että tämän avoimuuden kautta voimme toivottavasti taata ne tavoitteet, joihin pyrimme. Toinen kohta, jonka useat puhujat ottivat esille, koski suhdetta sähköisen kauppakäynnin direktiiviin. Me pyrimme siihen, että saisimme videojakoalustoissa minimivastuutason. Kuitenkin täytyy ymmärtää, että liiketoimintamalli niissä on erilainen. Emme usko, että meidän tulisi tätä vastuusäännöstä muuttaa, vaan vastuullisuus tulisi olla sisällöstä. Sen tulisi olla juridinen vastuu. Jos sitä ei hoideta, niin silloin siihen saattaa kohdistua sanktioita, mutta itse vastuullisuutta sisällöstä sinänsä ei muutettaisi niin paljon on nimittäin käyttäjien tuottamaa. Toiseksi ehdotamme sitä, että jos kansalaiset eivät ole tyytyväisiä siihen, mitä tapahtuu, niin silloin olisi olemassa oikeus esittää kantelu. Toivottavasti saamme aikaiseksi lisävastuun mm, kohdalla tasapainottamisen, mutta ei niin, että vastuullisuus lisätyy. Ja sitten esteettömyys, eurooppalainen esteettömyyslainsäädäntö. Ehdotus on erittäin johdonmukainen sen suhteen, mitä on esitetty esteettömyydestä, sillä olemassa oleva säännös artiklassa 7 direktiivissä menee pidemmälle. Ymmärrämme kuitenkin tämän kysymyksen poliittisen merkityksen. Se on elintärkeä. Ja jos osoittautuu, että syystä tai toisesta asiaa ei käsitellä kunnolla esteettömyyslainsäädännössä, niin tietysti sitten otetaan huomioon se neuvottelussa, että varmistaudutaan siitä, että tämä direktiivi ainakin sen käsittelee hyvin. Emme me ole halunneet sitä jättää pois, vaan sen takia, että haluamme olla johdonmukaisia tässä ehdotuksessamme, jos kuitenkin osoittautuu, että meidän täytyy sitten neuvotteluiden mittaan asia muuttaa, niin näin tehdään. Lopuksi, vaan vähäisempänä, signaalin koskemattomuus. Näette, että meillä on johdatusan kappale 38, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin tässä suhteessa. Täytyy sanoa, että olemme aika ja prosessi komissiossa. Olemme työskennelleet paljon oikeudellisen yksikkömme kanssa hoitaaksemme tämän asian. Ongelmana on kuitenkin se, että että velvoite soveltuisi myös muuhun kuin AV-materiaaliin, eli siitä syystä oikeuden yksikkö ei oikein tyytyväinen tähän. Mutta olemme tehneet parhaamme, kun otetaan huomioon tämän asian merkitys ja ne juridiset rajoitteet, joita meidän mielestämme on. Signaalin luotettavuudesta sitten ymmärrämme, että nämä asiat ovat merkityksellisiä, mutta olemme pohtineet sitä, onkohan tämä oikea kohta käsitellä sitä. Kiitoksia siis, että haluaisin korostaa sitä, että komission mielestä kysymys on nimenomaan uskottavuuskysymyksistä, kun neuvosto, parlamentti ja komissio näitä asioita käsittelee. On tärkeää, että menemme nopeasti eteenpäin ja rohkaisimme valiokuntaakin käymään keskustelunsa mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Grazie, grazie molte. Eh, anche Alonso, Alonso per questa... Kiitos. Tämä oli nyt ensimmäinen keskustelu. Kokouksia varmasti tulee paljonkin vielä. Meidän tiimimme on hyvin aktiivinen ja kiinnostunut tästä aiheesta. Nämä ovat todella keskeisiä kysymyksiä ja strategisesti tärkeitä sellaisia. Meille tämä direktiivi on todella yksi pääpilareista uudessa digitaalistrategiassa, sillä tämä vaikuttaa suoraan kulttuurisisällön tuotantoon, kulttuurisen moninaisuuteen, ja lisäksi se keskittyy myös eurooppalaiseen tuotantoon ja eurooppalaisiin teoksiin ja käskittyy siihen, että myös eurooppalaisia teoksia lähetetään tasa-arvoisesti. Ja nyt me aiomme laajentaa oikeuksia ja velvollisuuksia, joita tällä hetkellä ei noudateta verkkosisällön suhteen, ennen kaikkea kunnon kyse alaikäisten suojeluun. Me siis yritämme parantaa yhteistyötä ja tietysti parlamentti tarvitsee tietyn ajan tämän käsittelemiseksi. Meillä on nyt tarkka aikataulu oikeastaan jo nyt määriteltynä, mutta esittelijöiden ja varjoesittelijöiden pitää nyt saada aikaa tehdä yhteistyötä ja varmistaa se, että hyväksymämme teksti ottaa huomioon kaikki tärkeät seikat. Kiitos, että tulitte tänne mukaan. Keskustelu ei ollut ehkä ollut aivan sitä, mitä te odotitte, mutta näin se menee tällaisessa julkisessa keskustelussa. Kiitos teille osallistumisesta. <laughs> Bene, ora inviterei subito perché siamo in leggero ritardo. Nyt olemme hieman myöhässä aikataulusta, joten haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne tärkeän vieraamme. Joten jos voisit tulla tänne eteen ja istuutua. Allora, prego. Eh, noi abbiamo oggi il piacere... Sì, sì. Grazie. Pregherei. Scusi, ho visto che, che mattinata un po' complicata. Allora, abbiamo qui con noi. Scusate, pregherei i colleghi di. Eh, Pyytäisin kollegoita istuutumaan ja olemaan hiljaa, sillä mielestäni on tärkeää kuunnella vierastamme. Sorry, please. Can you take your seat, please? Pyytäisin nyt istuutumaan Karatim, Grammatikakis, Haen ja muut ja Fehaen. Pyytäisin nyt hiljaisuutta, sillä meille on hyvin mielenkiintoista keskustella ensimmäistä maailmanlaajuisesta raportista, joka koskee kulttuuriilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä. Meillä on suuri ilo saada pitää tämä tärkeä kokous tänään. Toivotamme tervetulleeksi Francesco Bandarinin Unescosta. Tämä on meille hyvin tärkeä tilaisuus. Olette varmasti huomanneetkin, että meillä on tänään ollut jo pitkä kokous tähän asti äänestimme ja kävimme tärkeän keskustelun, mutta emme halua hukata tätä tilaisuutta nyt kun olemme saaneet teidät tänne vieraaksemme. Tämä parlamentin tähän asti sen kahden vuoden kauden aikana meillä on ollut Unescon edustajia täällä useita kertoja vieraina myös Unescon pääsihteeri ja kulttuurista vastaava edustaja. Ja nyt meillä on mahdollisuus keskustella tästä vuoden 2005 yleissopimuksesta. 140 maata on sen allekirjoittanut ja EU kokonaisuudessaan on sen ratifioinut. Ja tämä jatkuukin nyt, sillä sopimuksessa on tietty oikeus perustaa ja nyt on selkeää, mitä velvollisuuksia tästä oikeusperustasta ja sopimuksesta koituu. Tämä yleissopimus on sellainen, että se ensimmäistä kertaa luo suoran suhteen maailmanlaajuiseen täytäntöönpanoon. Ja tämä aiheuttaa velvollisuuden seurata edistystä Ja näin voimme varmistaa, että nämä neljä tavoitetta saadaan saavutettua. Nämä neljä tavoitetta ovat kulttuurihallinnon kestävät järjestelmät sekä kulttuuritavarat ja palvelut ja niihin sijoittaminen. Ennen kaikkea minun maassani esimerkiksi sijoitetaan paljon kulttuuripuoleen. Tämä valiokunta käsittelee myös integroidun kulttuurihallinnon mietintöä ja siinä katsotaan myös kulttuuriperintöä ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta. Me haluamme myös, että, eh, että kulttuuri otetaan mukaan kestävän kehityksen puitteistoihin. Haluaisin muistuttaa, että kulttuuriset oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, eli pitää olla oikeus osallistua ja eh, saada käyttöönsä kulttuuripalveluja. Meillä nyt ei ole paljon aikaa käytettävissämme, mutta haluaisin sanoa, että olemme hyvin mielen, olemme hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä teidän kanssanne. Meillähän on jo pilottihanke teidän kanssanne, joka tämä alkoi vuonna 2016 ja se jatkuu vuonna 2017. Se antaa varmasti mahdollisuuden vahvistaa yhteyksiä eri verkostojen välillä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä Unescon ja EUn välillä. Tämä valiokunta parlamentissa haluaa tehdä Unescon kanssa yhä tarkempaa ja tiiviimpää yhteistyötä. Italia on lähettänyt jo työryhmän Unescoon ja me pidämme myös konferenssin kulttuuritavaroiden tuonnista. Anna teille nyt puheenvuoron. Teillä on nyt puoli tuntia käytössänne. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että meidät on kutsuttu valiokuntaan ja esittelemään teille tämän raportin. Uh, uh, niin, UNESCO ja EU ovat nyt alkaneet uh, tehdä tiivistä yhteistyötä viime vuosina. Meillä on siis yhteistyöverkosto, jota haluamme laajentaa tulevaisuudessakin. Tämä raportti, jonka lyhyesti esittelen teille. Teille on käsittääkseni siitä kopioita. Teillä on nähdäkseni siinä jo kopio, joten jätän tässä myös sihteeristölle myös yhden kopion raportista. Ja tämä on myös verkostos, verkossa tämä raportti ja siellä on myös tiivistelmä, joten varmasti valiokunnan jäsenille olisi hyvin hyödyllistä katsoa, mitä raportissa lukee raportti oli mahdollinen myös Ruotsin hallituksen ja Ruotsin kehitys- ministeriön avulla. Sieltä saimme siis myös rahoitusta. Haluaisin painottaa sitä, että tässä raportissa katsotaan yhteistyön alaa, joka on erityisen tärkeää. Itse asiassa meillä on yhteinen agenda tällä alalla, eli tällä alalla ja kulttuuriilmaisujen monisauden suojelemisessa, ja tämä on ainoa yleissopimus maailmassa, Unescon yleissopimus maailmassa, jonka EU on ratifioinut, eli tällainen organisaatio, joka ei ole valtio. Eli tämä on tärkeä seikka, sillä tämä antaa tälle laajemman ulottuvuuden, mutta pystymme myös silloin laajemmin panemaan yleissopimuksen täytäntöön. Tämä on nähty myös tämän hankkeen toteuttamisessa – Eli tämä hankehan on EU UNESCO Expert Facility, joka vuoteen 2015 äh, asti oli äh, meneillään. Sen rahoitus oli noin 1,5 miljoonaa euroa ja sillä yritettiin 13 kehittyvässä maassa vahvistaa kulttuurihallintoa ja muokata tätä kulttuuripolitiikkaa. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tulos ja haluaisimme jatkaa tätä yhteistyötä. Tämä on osa yleissopimusta tietysti me, me, meillä on omat varamme, mutta kaikki apu on tervetullut. Kyse ei ole pelkästään rahoituskysymyksestä, vaan myös poliittisesta kysymyksestä ja siitä, että EU tukee tätä yleissopimusta. Se on yksi pääsyy sille, miksi ylipäänsä olemme pystyneet nopeasti panemaan yleissopimusta täytäntöön ja se, sen on alle kymmenessä vuodessa ratifioinut 144 jäsentä. Se ei tietenkään vielä riitä. Me haluamme universaalin ratifiointiasteen aikaiseksi. Kyse on siis todellakin yhteistyöstä kansainvälisen politiikan alalla. En nyt voi mennä kaikissa kysymyksissä yksityiskohtiin, mutta voimme sanoa, että monissa maissa on nyt yleistä julkispolitiikkaa kulttuurin alalla, ja se johtuu ennen kaikkea toimista, jotka, joita EU on tukenut. Tämä maailmanlaajuinen raportti on ensimmäinen, jolla tarkastellaan yleissopimusta sen ensimmäistä, ensimmäisiä kymmentä vuotta pääsyy tämän raportin laatimiselle on se, että näinä, näinä kymmenenä vuotena kulttuuriala on muuttunut dramaattisesti. Internetjätit ovat nousseet, sosiaaliset verkot ovat räjähtäneet, digitaalinen revolu- äh, äh vallankumous on tullut ja tämä on muuttanut esimerkiksi musiikin kuluttamisen. Tämä on, äh, liittyy myös itse edelliseen keskusteluun täällä valiokunnassa. Eli me haluamme olla tärkeässä roolissa tässä uudessa maailmassa. Eli raportissa tarkastellaan edistystä, kehitystä viimeisenä kymmenenä vuotena ja tietysti puututaan myös heikkouksiin järjestelmässä ja yritämme tunnistaa myös parhaita käytäntöjä ja innovatiivista politiikkaa, jotka pystyvät valjastamaan ainakaan osin tämän vallankumouksen. Ja tietysti me yritämme mitata kehitystä. Se ei tietenkään ole helppoa, kuten tiedätte oikein hyvin, sillä on hyvin vaikeaa mitata kulttuurillisia vaikutuksia. Tämä on siis meille ollut valtava haaste jo monia vuosia. Me haluamme, että tämä politiikka on myös tässä uudessa YK strategisessa vuoden 2030 agendassa läsnä ja on, sille on saatu kulttuurisia osioita mukaan, kulttuuriperintö esimerkiksi, ja vuoden 2030, tai 2030 agendassa kulttuuri onkin mukana monilla aloilla. Näimme tulokset varmasti, kun saamme tämän uuden kaupunkiagendan, eli Urban Agendan. Todellakin tässä uudessa Urban Agendan tekstiluonnoksessa kulttuuri on otettu myös hyvin huomioon. Tällä yleissopimuksella on laaja valikoima tavoitteita, joten ne voidaan tiivistää neljään pääkysymykseen. Miten yleissopimus on pystynyt tuottamaan politiikan muutosta? Miten tehokkaasti politiikka on pantu täytäntöön ja miten nämä toimet ovat muut, johtaneet parannuksiin politiikan, poliittisessa päätöksenteossa. Entä sitten, mitkä ovat vaikutukset ihmis- tai inhimilliseen kehitykseen? Kuten sanoitte, tällä yleissopimuksella on neljä pääperiaat- päätavoitetta, eli halutaan luoda kansallista politiikkaa, joka parantaa kulttuurin saatavuutta ja hallintoa. Toinen tavoite on tasapuolinen kulttuuritavaroiden tavaroiden ja palveluiden saatavuus ja jakelu. Ja edistää taiteilijoiden liikkuvuutta. Ja kolmas tavoite on integroitu eh, kulttuurin integrointi kestävän kehityksen puitteistoon. Eli Unescon toiminnan ytimessä on todellakin tämä, että otetaan myös kestävä kehitys huomioon. Ja neljäs tavoite on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistäminen ilman lainsäädäntöä, joka edistää ihmis- ja perusoikeuksia, ei ole myöskään kulttuuria. Ja tämä koskee ennen kaikkea tässä nyt taiteilijan vapautta. Ja taiteilijoiden sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia. Tämän kaiken saavuttamiseksi olemme yrittäneet nämä monimutkaiset tavoitteet saada upotettua tällaisen indikaattorijärjestelmän. Nämä indikaattorit ovat monimutkaisia ja myös kalliita. Meillä oli tietysti perussetti indikaattoreita alun perin, mutta nyt meidän pitää tulevina vuosina parantaa tätä järjestelmää, jotta voimme faktapohjalta osoittaa, minkälaista vaikutusta tällä yleissopimuksella on. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, sillä tämä on hyvin monimutkainen, kuten näette, meillä on nämä neljä, neljä tavoitetta ja sitten tietyt monitorointialueet, mutta ensi syklillä voimme sitten jo arvioida tämän vaikuttavuutta. Ja muutaman vuoden kuluessa tästä tulee pääjärjestelmä maailmanlaajuisella ja kansallisella tasolla kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Toivomme siis näin ja menemme tähän suuntaan. Tämä on varmasti tämän alueen poliittisen päätöksenteon alalla innovaatio ja varmasti tähän saamme tukea. Kyse on siis nyt vuoden 2015 raportista tällä hetkellä. Me olemme nyt jo seuraavan raportin syklissä. Kyse on siis tällaista kahden vuoden syklistä. Mitä siis olemme tässä tutkimuksessa saaneet selville? No, ensimmäisen tavoitteen suhteen, ensimmäinen tavoitehan oli tukea kestäviä kulttuurihallinnon järjestelmiä. Olemme saaneet selville, että, että on otettu käyttöön uutta kulttuuripolitiikkaa yleissopimuksen seurauksena, mutta samalla on puutetta arviointi- ja monitorointijärjestelmässä. Lisäksi olemme huomanneet, että kansalaisyhteiskunnan rooli kulttuuripolitiikan vahtikoirana on edelleen alikehittynyt ja siitä varten tarvitaan uusia foorumeita hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan väliselle vuoropuhelulle. Lisäksi vaikeutena on luotettavan tiedon puute. Toinen tavoite, jossa on kyse kulttuuripalveluiden tavaroiden tasapuolisesta jakelusta, sen suhteen meidän on myönnettävä, että tietä on vielä pitkä matka jäljellä ennen kuin tasa-arvoisuuteen päästään. Tämä koko järjestelmä on kasvanut aivan valtavasti maailmanlaajuisesti. Ehkä tämä on yksi nopeammin kasvavista aloista koko maailmassa, mutta jos jätetään Intia ja Kiina tästä pois, jotka edustavat vain 20 prosenttia tästä kaupasta, niin silloin kehitysmaat ovat kyllä hyvin pienessä roolissa tämän kaupan suhteen, mutta voimme esimerkiksi viisumipolitiikalla edistää asiaa. Se on tärkeä väline eh, sen edistämisessä, että kulttuuriammattilaiset eh, eteläiseltä pallonpuoliskolta pääsevät liikkumaan. Näin voimme luoda ratkaisuja ja tietysti uudet kauppasopimukset, joilla EUssa on joiden kohdalla EUssa, EUlla on tärkeä rooli, ovat myös yksi väline, mutta tämä on ala, johon on keskityttävä ennen kaikkea tulevaisuudessa. Sitten kolmas tavoitehan on kulttuurin ottaminen mukaan kestävän kehityksen puitteistoon ja meidän onnistuimme tässä hyvin kestävän kehityksen agendan 2030 suhteen, mutta tehtävä on vielä paljon ja olemme huomanneet, että taloudellisesti on tullut rajoitteita viime vuosina. Eli julkisesta kehitysavusta vuonna 2008 meni yksi prosentti kulttuurialalle ja nyt tämä osuus on pienentynyt. Ja meidän on, meidän on teidän avullanne vastustettava sitä, että julkista kehitysapua vähennettäisiin edelleen. Ja sitten neljäs tavoite, eli ihmisoikeuksien edistäminen. Tämä on hyvin vakava kysymys tietysti äh, taiteilijoiden oikeuksiin ja ilmaisun vapauteen äh, puututaan joka, päivällä, joka puolella maassa. 237 hyökkäystä ar- äh, taiteilijoiden, taiteilijoita kohtaan 70 maassa vuonna 2014 ja on hyvin hyvin järkyttävää, että on kyse uhkailusta, vainosta sekä jopa murheesta. Lisäksi on rajoitettu taiteilijoiden vapautta ja ilmaisun vapautta. Ja se on johtanut valtaviin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tappioihin. Meidän on lisäksi otettava huomioon, että mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon, niin naiset ovat aliedustettuina kulttuuriammateissa ja tämäkin on otettavaksi yhdeksi painopistealueeksemme. Tulen tässä esitelmäni loppuvaiheeseen ja raporttimme suostuksiin. Ensinnäkin olemme huomanneet, että on uusia tehtäväalueita, jotka meidän on nyt otettava yleissopimuksen piiriin, sillä muuten kulttuurinen monimuotoisuus ei voi tulla suojelluksi on puhuttava ennen kaikkea digitaalisesta mediasta, julkispalvelukulttuurista, sillä jos me emme laajenna yleissopimuksen soveltamisalaa, meidän pitää ottaa sähköinen kauppa esimerkiksi mukaan. Nämä ovat tärkeitä alueita ja lisäksi tärkeitä. Tärkeää on kulttuuritavaroiden palvelujen tasa arvoinen jakelu, eli pitää ottaa etuuskohtelutoimia käyttöön, jotta voimme tukea taiteilijoita ja jotta voimme edistää kulttuuritavaroiden palveluiden puolisempaa saatavuutta. Ja sitten kolmas alue on tämä kestävä kehitys. Kulttuurin pistettävä, kestä, pistettävä kestävän kehityksen strategian ytimeen. Tämä on yksi väline rauhanomaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Me tarvitsemme tätä eh, yhä kipeämmin nykytilanteessa. Ja viimeiseksi sitten naisten rooli, sillä naiset ovat eivät pelkästään kulttuurisesti tärkeitä tuottajia, vaan he ovat aivan tämän kysymyksen ytimessä. Jotta voimme jatkaa monitorointia, meillä on tämä nelivuotinen määräaikaisraportti, Tämä nimi on hieman vaikea, mutta tämä raportti tehdään siis neljän vuoden välein. Ja se julkaistaan nettisivuillamme ja tietysti tekin saatte sen. Eli QPR on tämän raportin lyhenne. Ensimmäisellä monitorointisyklillä olemme huomanneet, Muutamia tärkeitä sekoja ja haluan niistä muutaman teille mainita. Ensinnäkin eh, European Agenda for Culture vuonna 2007. Se vastasi täysin yleissopimusta. Siinä oli kyse ihmisoikeuksista, yleis- tai perusvapauksista eh, ja kulttuurin, monin, kulttuurin moninaisuuden suojelemisesta muun muassa ja kulttuurin edistämisestä tärkeänä elementtinä EUn kansainvälisissä suhteissa. Se oli siis tärkeä ensimmäinen askel. Ja sitten kaikki kulttuurisen yhteistyön pöytäkirjat, jotka on, on ö, esimerkiksi Moldovan, Korean, Korean kanssa allekirjoitettu vuodesta 2005. Näitä on tehty useita. Ja tämä on tärkeä tapa vahvistaa yleissopimusta. Se vahvistaa myös EU- ja kulttuuripolitiikkaa yleisesti. Ja sitten Euroopan digitaaliagenda, joka aloitettiin vuonna 2010. Siinä oli tietysti Euroopan talouskasvun lisäämisestä kyse, mutta myös digitaalisen sisämarkkinoiden kulttuurisen lisäarvon lisäämisestä. Ja sitten maantieteelliset yhteistyövälineet, välineet, joilla yritetään ottaa mukaan kulttuuri kestävän kehityksen puitteistoon. EU e on nyt jo toisella kulttuuripolitiikan syklillään menossa. Ja tämä vastaa myös täysin yleissopimuksen tavoitteita, eli Euroopan parlamentin jäsenenä teillä on tärkeä rooli näiden prosessien edistämisessä. Meillä on myös artiklassa 16 määritelmä etuuskohtelusta ja artiklassa 21 yleissopimuksessa on kyse kansainvälisestä kuulemisesta ja jäsenvaltiolla on siis vastuu edistää yleissopimuksen tavoitteita kansainvälisillä foorumeilla. Tämä mekanismi on edistänyt myös yleissopimuksen ratifioimista, joten kiitos paljon EUn roolista tässä asiassa. Eli tulokset ovat nähtävissä, mitä tulee uuteen politiikkaan, uuteen lainsäädäntöön monissa jäsenvaltioissa, mutta Euroopan parlamentin jäsenet voivat tehdä paljon muutakin yleissopimuksen tukemiseksi. On itsestään selvää, että te olette niitä, jotka hallinnoivat tämän, tätä. Mutta on tärkeää, että, että otetaan käyttöön lainsäädäntöä, joka heijastelee yleissopimusta, mutta on tärkeää käydä myös poliittista keskustelua kulttuurin roolista. On tärkeää käydä tätä myös tässä parlamentin yhteydessä ja komissiokin on ottanut tätä aina esille. Ja sitten tietysti on jaettava äh, yleissopimustekstiä, siis se on käännettävä kaikille kielille niin, että ihmiset voivat käyttää sitä. Eli Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli aivan kuin katalysaattorina. Ja tietysti meidän on tehtävä oma, tehtävä oma ö, ö, kannettava oma vastuumme. Me hallinnoimme tätä kaikkea. Me suunnittelemme myös koulutusmoduuleja ja luomme valmiuksia valtioissa, jotta valtiot voivat parantaa kulttuuripoliittista päätöksentekoa, niin annamme myös tietysti taloudellista tukea omalla rahastollamme tai omilla varoillamme ja sitten muilta saamallamme rahoituksella. Nyt tämä raportti tuli viime joulukuussa ja se on jo inspiroinut hallituksia esimerkiksi ö, Etelä-Afrikassa tarkistamaan kulttuuripolitiikkaansa. Ja sitten tämä neljän vuoden välinen raportti, neljän vuoden välein saatava raportti, sekin on tulossa. Me, saa, me julkaisemme toisen version tästä raportista ensi vuonna sitten. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä ja Euroopan komissiota kaikesta tuesta. Kollegani Daniel Klisch ja minä olemme nyt valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on. Kiitokset näistä selityksistä ja analyysistä. Ensimmäinen globaali kertomus kulttuuripolitiikasta Unoskon taholta ja myöskin tässä puhuttiin yhteistyöstä, jota meillä on ollut ja joka on muotoutunut hyvin mielenkiintoisesti erityisesti viime vuosina, eli voitte luottaa meidän sitoumukseemme tässä asiassa. Jatkan italiaksi. Haluavatko kollegat puheenvuoron asiasta? Olkaa hyvä. Helga Truppel. Helga Truppel. Thank you Silvia. Thank you very much for the presentation. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Puhuitte kulttuurin suosituimuuskohtelusta ja lisäisi myös audiovisuaaliset ja kansainväliset sopimukset. Ja tästä syystä haluaisin tietää, koska nyt olemme TTIP-neuvotteluissa. Niissä Yhdysvallat ei ratifioinut Unescon yleissopimusta, joka koskee kulttuurisen monimuotoisuuden ilmaisua, mutta Kanada teki näin. Ja siitä syystä haluaisin tietää, onko teillä jonkunnäköistä arviota setasta, kun puhutaan kulttuurista ja tästä yleissopimuksesta, ja onko teillä aikaisemmalta ajalta minkäännäköisiä äh, linkkejä ihmisiin, jotka neuvottelevat näistä yhteyksiä näihin ihmisiin, jotka neuvottelevat sopimuksista, ja onko tässä jonkunnäköinen yhteys olemassa, koska Euroopan unionin ratifiosopimuksen, ja haluaisin tietää, onko näissä tapauksissa olemassa yhteys komission neuvottelijoiden ja teidän välillänne? Eh, Kiitos, tämä on erittäin tärkeä asia. Otetaan ensin kaikki kysymykset. Haluaako joku muu puheenvuoron? Ei. No, katsotaan, jos joku muu innostuu puhumaan. Minä voisin tähän väliin sanoa jotakin. Kuten eh, tiedätte, komissio ja parlamentti ovat eh, avanneet kulttuurisen diplomatian tien Euroopassa. Tämä on suht monimutkainen asia, mutta on selvää, että kulttuurin täytyisi olla keskeisemmässä asemassa kansainvälisissä suhteissa, aivan erityisesti Euroopan unionissa. Ja täten on, hyvin, äh, on erittäin hyvä asia, että me teemme Unescon kanssa yhteistyötä. Voimme tällä esimerkiksi edistää rauhaa Välimeren ympäristössä. Haluaisin tietää, miten, minkälaiseksi te näette roolin ja miten te voisitte olla tässä mukana. Me uudelleen käynnistämme tämän lähestymistavan paljon holistisemmalla tavalla. Ja te yhteistyössä kulttuurista vastaavan komission jäsenen kanssa tulee, he tulevat olemaan mukana tässä prosessissa – ja haluaisin tietää, miten te tämän näette. Sitten taiteilijat ja heidän ilmaisunvapautensa. Me olemme tarkastelleet tätä asiaa poliittisissa ryhmissä. Ilmaisunvapauskysymys esimerkiksi toimittajien kohdalla ja yleisesti ottaen mediassa. Tämä aihe on aihe, jota tulisi tarkastella syvällisemmin – Ehkä raportista löytyy numerotietoja, jotka valottaisivat tätä. Nämä ovat kulttuurivaliokunnan kannalta tärkeitä ulottuvuuksia. Ja sitten liikkuvuus. On aivan totta, että viisumijärjestelmä on rajoittanut liikkumisen mahdollisuuksia. Euroopassa kiinnitetään erityistä huomiota taiteilijoihin, mutta kolmasista maista tulevien äh, taiteilijoiden kohdalla syntyy ongelmia. On keskitytty opettajiin, tiedemiehiin ja niin edelleen, ja heillä on paremmat mahdollisuudet tulla Eurooppaan kolmansista maista kuin taiteilijoilla. Eli järjestelmä helpottaa heidän maahantuloa, mutta tämä on siis erittäin tärkeä mielenkiintoinen aihe tämäkin. Sitten on mielenkiintoista miettiä sitä huomiota, jota kiinnititte kulttuuriindikaattoreihin. Me olemme pyytäneet komission pääosastoa tarkastelemaan tätä hieman tarkemmin, koska me tiedämme, että kulttuurista leikataan ikään kuin se olisi luksustuote, koska nyt kun talouskriisi on päällä, niin sitä on rajoitettu. Ja kuitenkin indikaattorit osoittavat, että kulttuurilla ei ole ainoastaan taloudellista arvoa, vaan se myöskin johtaa yhteiskunnan kehittymiseen, se parantaa kilpailukykyä, se johtaa yhteiskunnalliseen kohesioon, eli meitä kiinnostaisi kovasti tietää, miten me tässä asiassa voisimme tehdä yhteistyötä. Me olemme pyytäneet toteutettavuustutkimusta mm, luovasta Euroopasta ja olisi mielenkiintoista tehdä yhteistyötä tällä osa-alueella. Eli annan nyt teille puheenvuoron vastata, ellei joku kollega halua tähän väsliin esittää kysymyksiä. Haluaisin erityisesti vastata kysymykseen, joka koskee kauppaa. Ja mehän hallinnoimme tätä puolta. Yhdysvallat, kuten totesitte, ei ole yleisopimuksen jäsen. Itse asiassa, jos voi lisätä, niin se jopa vastusti voimakkaasti tätä yleisopimusta, kun sitä luotiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö se sitä seuraisi. Toisin sanoen, kyllä ne seura- se seuraa sen kehitystä, koska Yhdysvallat on suuri, sillä on paljon etuja tässä suhteessa. Mutta se ei ole siis ratifioinut tätä yleissopimusta. Tällä hetkellä yleissopimus ei ole mukana suuressa kauppasopimuksessa, kun niistä neuvotellaan, mutta jäsenvaltiot ovat päättäneet tehdä näin. Eli seuraavan vuoden ajan kehitellään ohjelmaa kauppaneuvottelujen varten vuonna 2017. Koska jäsenvaltiot, nyt kun tällainen kriittinen massa on saavutettu, on ymmärretty, että yleisopimus on vahva väline, jonka avulla voidaan näitä periaatteita syöttää vapakauppasopimuksiin. Ja se on tärkeä jäsenvaltioille, mutta yksin emme kykene juurikaan mitään tekemään. Joskus ajatellaan, että UNESCO on tällainen supermies, joka pystyy kaikkeen puuttumaan, mutta se ei näin ole kuitenkaan. Me tarvitsemme jäsenvaltioita tukemaan meitä ja yleissopimusta. Jotta periaate toimisi, niin nämä ne tulee heijastella sellaisia ajatuksia, joita kaikki tukevat. Kun puhutaan ilmaisuvapaudesta, kaikki ovat äh, siinä suhteessa samaa mieltä. Vaikea on nähdä, millä tavalla se pitäisi suoraan ilmaista kauppaneuvotteluissa. Me olemme siis menossa tälle alueelle, eikä se ole helppoa. Äh, tässä ovat monien edut kyseessä ja nyt kuitenkin yleissopimus on riittävän vahva. Jos sitä tuetaan hyvin, niin se voi olla vahva väline, jonka avulla voidaan ohjata näitä neuvotteluita tavoitteisiimme. Kun puhutaan tästä teidän kysymyksestänne, hyvä puheenjohtaja, niin luonnollisestikin olemme voimakkaasti mukana monissa toiminnoissa, jotka useat liittyvät tähän yleissopimukseen ja jotkut toisiin. Saattanutte huomata, että vain muutama päivä sitten UNESCO järjesti tärkeän kokouksen täällä Brysselissä 9-10. kesäkuuta. Siinä puhuttiin kulttuurista hyökkäyksen kohteena. Erittäin tärkeä konferenssi, jossa keskustelimme siitä, millä tavalla kulttuuria tulee kriisialueilla suojata. Joskus kriisejä syntyy myös ihan ilman konflikteja, vaikkapa luonnonkatastrofien muodossa luonnonvarojen puuttuessa, jotka aiheuttavat infrastruktuurikriisejä. Ja korkeudustaja Mogherini välitti tärkeän viestin siellä, esitellen samalla uutta eurooppalaista politiikkaa. Nyt on tärkeää, että Euroopan politiikka on keskittynyt kulttuuriin. Ja mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä askel eteenpäin. Hyvin useat Euroopan unionin politiikat ovat tässä suhteessa tärkeitä. Usein YK ja muutkaan eivät ole niin kulttuurisuuntautuneita kuin niiden pitäisi olla, mutta meille tämä on valtava askel eteenpäin. Todellinen harppaus valtava harppaus eteenpäin. Tämän ympärille voimme sitten kehittää paljon erilaista politiikkaa, kulttuurin suojelu, hyökkäyksen tapahtuessa, kauppasopimuspuitteisto, Ja luonnollisestikin me tuemme näitä aloitteita, monia muita asioita, jotka totesitte, kulttuuriindikaattorit ja niin edelleen. Tämä on sellainen työ, jota teemme seuraavien vuosien aikana ja odotamme oivamme lisätä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa huomattavasti tällä erittäin tärkeällä alueella. Kiitos. Paljon kiitoksia vielä kerran. Minä tulen todennäköisesti olemaan esittelijä tässä asiassa, joten tulen tarvitsemaan apuanne. Eli oikein mielelläni otan teidän panoksenne tähän työhöni mukaan. voi olla, että me tulemme tekemään yhteistyötä myöskin toisella osa-alueella, koska olemme varmistaneet sen, että vuodesta 2018 tulee kulttuuriperinnön teemavuosi. Eli tämäkin on lupava osa-alue, jossa on tilaa yhteistyölle. Kiitoksia tästä tärkeästä raportista, jonka jätätte meidän luettavaksemme. Ja tämä toinen asiakirja, tulee, jonka tulen lähettämään jäsenille, tai siis sihteeristö tulee tekemään, lähettämään tämän, tämän nimi on sijoittaminen kulttuuriin kestävässä kehityksessä tulemme saamaan myöskin äh, mietinnön tältä valiokunnalta ja teollisuusvaliokunnalta äh, kulttuurista ja luovasta teollisuudesta. Eli nämä ovat ne osa-alueet, joita me tällä hetkellä työstämme teemme kulttuuriyhteistyössä, kulttuuriperinnössä erittäin hyvää yhteistyötä ja myöskin kulttuurista ilmaisusta, luovuudesta tulemme siis tekemään saamaan aikaan paljon tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää teitä ja hyvää onnea tähän tulevaan työhön. Eli tämän myötä tämän aamun kokous on saatettu päätökseen. Me palaamme tähän saliin kello 15 ja aloitamme näkemysten vaihdolla komission jäsen Navratichikin kanssa. Eli näkemysten vaihto uudesta narratiivista Euroopalle. Esittelijänä ovat edustaja Takkula ja muut esittelijät, siis tämä liittyy urheilupolitiikkaan ja sitten tulemme kuulemaan myöskin esitte- esitelmän eri uravaihtoehdoista urheilussa. Eli nämä kaikki linkittyvät yhteen ja toivon mukaan kollegat tulevat kaikki paikalle ja tulkaa takaisin saliin kello 15.